Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's hot in here. I wonder... Oikein hyvää huomenta. Meillä tässä teknikot äh, nyt yrittävät äh, säätää kaiken kuntoon. Ja sillä välin me siirrymme jo esityslistan kohtaan 10. Tässä kyse on yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006-112 EU-muuttaminen arvonlisä veropetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta. David Kasa ei ole paikalla, mutta Sari on täällä hänen äh, sijastaan. Ja katsotaan nyt sitten, äh, ihmisiä varmaan saapuu saliin hiljalleen, mutta nyt äh, Sari saat puheenvuoron, ole hyvä. Uh, as you said. Niin, herra Kasa ei valitettavasti päässyt paikalle ja hänen puolestaan nyt täällä puhun. Ja luen tässä hänen valmistelemansa tekstin. 22 tarkistusta tähän mietintöön on saatu ja suurin osa ehdotetuista tarkistuksista hänelle käy ja hän on kaikkiin liittyen puoltoääntä sitten paitsi yhteen ja hän on myöskin kolme kompromissitarkastusta neuvotellut. Ja kunhan saadaan palautetta tarkistukseen kuusi, joka kynnysarvoon liittyy, ja sitten laaja-alaisen petoksen. Hän loppujen lopuksi päätti vetää tämän tarkistuksen pois. Eli siitä on luovuttu. Ja tämän lisäksi hän vielä toteaisi, että ALV-petosasia on suuri ongelma, johon on puututtava riittävän vahvasti. Paljon tarvitaan ja tämä nopean reaktion mekanismi ilman muuta on askel oikeaan suuntaan. Ja mm, herra Kasa haluaisi kiittää kaikkia kollegoita avusta ja hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Uh, no, sehän oli lyhyt ja ytimekäs. Sitten uh, Ule. Kiitos. Aivan aluksi toteaisin, että keskustelu tähän mennessä on ollut erittäin rakentavaa. On erittäin myönteistä, että meillä vaikuttaa nyt olevan valiokunnassa suuri enemmistö komission ehdotukselle. Tällainen nopean reagoinnin mekanismi ALV-petosten suhteen on todella ter- tervetullut. Näin voidaan vahvistaa Euroopan unionin panosta veropetosten suhteen. Kun ajatellaan nopeasti liikkuvaa palvelukauppaa, niin tällaisia laajoja petosyrityksiä varmaan tulee yhä useammin ja siksi meillä täytyy olla tehokkaat vastatoimimahdollisuudet. Minä olen tässä tehnyt ehdotuksia, pyritän, pyrin vahvistamaan komission ehdotusta joiltain keskeisiltä osin. Ensinnäkin on tärkeää, että komissio tekee jatkuvasti työtä mekanismin laajentamiseksi eri petosten torjuntavälinein. Tällainen Veroluettelo voi olla erittäin hyvä väline, mutta sitä voidaan täydentää. Jos kaikki jäsenvaltiot ja muut olennaiset toimijat jatkuvasti eh, seuraavat eh, tietoa, mitä tapahtuu hakemusten suhteen, niin yhteistyö luonnollisesti sujuu paremmin. Ja kolmanneksi on aivan olennaista, että meillä on tarpeeksi hallintoresursseja komissiossa henkilöstön osalta niin, että että mekanismi toimii niin nopeasti ja sujuvasti kuin on ajateltu. Komission tulee säännöllisesti raportoida mekanismin toiminnasta ja viidenneksi tämän nopean reagoinnin mekanismin, mekanismin lisäksi komission täytyy nopeuttaa noita tavanomaisia mekanismeja jäsenvaltioiden toimien suhteen, kun ne pyrkivät torjumaan ALV-petoksia. Viiden kuukauden määräaika olisi tässä sovelias. Kun kyse on tällaisista laajamittaisista petoksista, ymmärrän, että herra Kasa on ottanut, vetänyt takaisin ehdotuksensa eh, siitä, että tässä olisi tämä 0,25 prosentin raja jäsenvaltion ALV-tulojen suhteen. Kaiken kaikkiaan komission tulee arvioida, mikä eh, kunkin jäsenvaltion kohdalla on soveltuvin taso tämän laajamittaisuuden määrittelemiseksi. Joka tapauksessa tämä on alue, jolla EU yhteistyö voi antaa hyvin paljon lisäarvoa ja meillä on paljon voitettavaa. Ja todella lämpimät kiitokset David Kasalle yhteistyöstä, joka on ollut todella sujuvaa tähän asti. Kiitos. Okay. Hyvä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Haluaako komissio täydentää vielä jotain, täyttää tässä vähän aikaakin, kun sitä kerran on? Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Minä haluan ensiksikin anteeksi kiirtää Euroopan parlamenttia tuesta ja erityisesti myös siitä nopeudesta, miten, miten se lausunto on annettu. Haluaisin myös osoittaa antaa teille tai tehdä yhteenvetoa keskustelusta, joka on käyty neuvoston kanssa. Ihan yksinkertaisesti vain todeta, että on suuria vaikeuksia saada hyväksytyksi tämä ehdotus siinä mielessä, että useat jäsenvaltiot eivät puolla tätä nopean reagoinnin mekanismia, koska niiden mielestä se voisi kyseenalaistaa tärkeätä asiaa, eli verotuksellista suvereniteettia. Me emme suhtaudu tässä vaiheessa kovin optimisesti asian etenemiseen, mutta parlamentin tuki on meille tuiki tärkeää. Tällä tavalla voimme saada vaan kallistumaan positiiviselle puolelle komission kannalta. Tässä vaiheessa kaikki, mitä haluan sanoa. Kiitos vielä kerran parlamentista sen antamasta, parlamentille sen antamasta tuesta. Hey, thank you very much. Have you... Hyvä, kiitoksia. Onko sinulla vielä Davidin puolesta jotain lisättävää? Ei. Hyvä, kiitos oikein paljon kaikille. Ja näin. Meillä on tässä itse asiassa vielä 15 minuuttia ennen kuin ihmiset tulevat paikalle Gunnarin mietintöä käsittelemään. Gunnar on paikalla, mutta varjoesittelijät eivät. Filip ei, Viki ei. Pelkäänpä, että joudumme odottamaan hetken. Minä olen täällä. Vai sovitaanko kaikesta? Näin meidän kesken. No nyt kun mm, oli suuntaantavasti sovittu, että puolikymmeneltä aihetta käsitellään, niin ehkä odotellaan hetki. Ehkäpä ryhmien avustajat voivat pyrkiä ottamaan selville, missä jäsenet ovat, koska kyllä tuo esityslistan aikataulu on tosiaan vain suuntaantava. Kiitos. Sí, pero ya está. Ah. Pues, ya. Right, I think we have uh, captured enough shadows that we can now... No niin, nyt varjoesittelijöitä on löydetty kyllin monta, joten voimme siirtyä esityslistan kohtaan 11 Gunnar Högmarkin mietintö luottolaitosta ja sijoituspalveluyritystä, elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä aika monet ihmiset ovat hyvin aktiivisia tämän asian suhteen, joten jospa nyt kaikki asettautuisitte aloillenne, että Gunnar voi saada puheenvuoro. Gunnar, ole hyvä. Thank you very much. Um, and, uh... Kiitoksia. Aivan ensin haluan Haluan aloittaa todella kiittämällä varjoesittelijöitä Tämä on ollut hyvin inspiroiva prosessi. Meillä on ollut tilaisuus kokoontua keskustelemaan aiheesta usean otteeseen. Ja kun katson kaikkia tarkistuksia, niin niitä on tullut kaikilta poliittisilta ryhmiltä, kaikilta jäseniltä. Ne ovat olleet erittäin rakentavia ja antaneet erittäin hyvän panoksen tälle työlle. Täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen tämän prosessin korkean laatuun. Ja se tekee minut myös hyvin optimistiseksi tämän mietinnön lopputuloksen suhteen. Voisin nyt käsitellä joitain asioita. Ensinnäkin katson ja mielestäni pyrkimyksemme tulisi olla se, että tämä on yhtenäisrahoitusmarkkinoiden kulmakivi. Tämä kattaa sen tulee kattaa kaikki jäsenvaltiot. Sanon tämän osittain, koska kun katson näitä tarkistuksia, voi hyvin selkeästi havaita, mistä nämä tarkistukset tulevat. Ja sanon tämä nyt vailla mitään ironiaa. Mielestäni tämä heijastelee todellisuutta jäsenvaltioissa ja eroja rahoitusalamme tilanteissa tällä hetkellä. Eli eivät nämä ole mitenkään oikeita tai vääriä päätöksiä, eivätkä eri poliittisen väriin päätöksiä. Meidän tehtävämme on nyt kunnioittaa eroja niissä todellisuuksissa, joita eri jäsenvaltioilla on. Meidän kaikkien tulee kunnioittaa näitä eroja jäsenvaltioiden välillä ja tämän lainsäädännön tarkoitus on nyt todella kunnioittaa eri tilanteita, eri todellisuuksia eri jäsenvaltioissa. Minun mielestäni tämä on myös kulmakivi ajatellen sitä, että tässä ikään kuin kapitalismi ja vast vastuut tulevat todella kaikille toimielimille, kaikille yrityksille, kaikille osakkeen omistajille. En ollenkaan epäile, etteikö tämä olisi oikea tapa toimia. Aloitan nyt ehkä katsomalla tätä bail-in kysymystä joskus kun keskustelee jostain uudesta aiheesta, ajattelee, että tämä on ihan uutta, mutta todellisuudessa esimerkiksi bail-in on oikeastaan mitä, mitä on aina tehty, kun yritys menee vararikkoon. Ehkäpä tämä lainsäädäntö myös osoittaa, että investoinnit tulee muuntaa mutta itse asiassa tämähän on kaikkein perustavanlaatuisin asia, kun yritys menee vararikkoon, ne, jotka ovat yritykseen sijoittaneet, ovat vaarassa menettää sijoituksensa. Tämä ehkä kuulostaa hiukan kummalliselta, kun siitä puhutaan tässä kehyksessä, mutta tämä, tämähän lisää tietoisuutta. Sijoittajien täytyy tiedostaa, että vaarana on sijoituksen menettäminen. Sellainen vaara aina on olemassa ja tarvitaan valvontaa rahoitusalalle. Ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tämän prosessin päätteeksi meillä on käsitys ja päätökset ja lainsäädäntöä bail-inistä. Mielestäni tämä se, että pankkien sijoitukset on, on levitetty on tärkeää. Se tuo lisää turvallisuutta. Kyllä investoivien, investointipankkien täytyy ymmärtää riskit ja meidän täytyy valvoa näitä laitoksia tältä kannalta. Täällä on toistettu monta kertaa se, että on tärkeää varmistaa se, että pankit eivät pääse pälkähästä veronmaksajien rahojen avulla. Ja tästä mielestäni ollaan laajalti yhtä mieltä tässä parlamentissa ja myös eri ryhmien varjoesittelijöiden välillä. Jos halutaan perustavanlaatuista vakautta pankkikriisiin, kun on tällainen systeeminen kriisi, tarvitaan myös se vaihtoehto, että julkinen puoli puuttuu asiaan, ei suinkaan ensimmäisenä askeleena, mutta viimeisenä keinona koko rahoitusalan vakauden takaamiseksi. Meidän täytyy ensin käyttää muita keinoja, mutta meillä on myös oltava mahdollisuus tällaiseen kalibrointiin, koska kun pankki kriisi syntyy. Se ei koskaan ole sellainen kuin suunnitellaan. Se on aina kuitenkin erilainen kuin mitä on suunniteltu. Tämä nyt on kriisin luonteellekin luonteenomaista, että se yllättää. Siksi on tärkeää varmistaa joustavuus järjestelmässämme ja minä olen pohtinut tarkistuksia, joita on tullut todella eri suunnilta. Ja meidän on varmistettava se, että me lähde liikaa sääntelemään yksityiskohtia, minkälainen suunnitelma halutaan ja miten asioita halutaan ratkaista, koska todellisuudessa tarvitaan joustavuutta päätöksentekijöille eri tilanteissa, miten käsitellä kriisiä, miten käsitellä elvytystoimia ja kriisin ratkaisua. Toki voi olla yksityiskohtia, jotka ovat hyvinkin viisaita, älykkäitä, mutta niissä on aina se vaara, että ne ovat liian jäykkiä, luovat järjestelmään liikaa jäykkyyttä ja estävät päätöksentekijöitä sitten aikanaan tekemästä oikeita päätöksiä. Niin kuin kollegat tietävät, meillä on lähes 1700 tarkistusta Niitä on tullut kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Ja hyvin harvat tarkistukset ovat ähm, mitenkään ristiriidassa keskenään. Päinvastoin niissä on eri, ah, niissä on asteeroja sen suhteen, miten asia voidaan ratkaista. Ja minun täytyy tunnustaa, että minulla on hiukan vaikeaa, koska minä yleensä olen vähän niin kuin kaikkien kanssa samaa mieltä. Tämä on vaikeus, mutta tämä on tietenkin myös mukavaa esittelijän asemassa, koska sitten on helppo saada aikaan ratkaisuja. Mutta tarkoitan tällä sitä, että on eri tapoja ratkaista ongelmia. Ja jotkut tavoista ovat aika hyviä ja toisetkin tavoista ovat aika hyviä. Ja tämä tietenkin vaikeuttaa asioiden ratkaisemista, koska on aina helpompi valita hyvän ja huonon vaihtoehdon välillä. Mutta jos on kaksi hyvää vaihtoehtoa, valinnan tekeminen on hankalampaa ja täytyy pohtia asiaa. Mutta tämä antaa tietenkin äh, sitten tilaa rakentaville kompromisseille ja keskusteluille. Ehkä voisin nyt äh, käsitellä joitain aiheita, jotka joihin tarkistukset ovat keskittyneet. Ensinnäkin soveltamisala koko joukko tarkistuksia pyytää poikkeuksia, toteaa, että tietyt esimerkiksi osuuskunta, pankit tai erilaiset institutionaaliset toimijat tulisi jättää soveltamisalan ulkopuolelle tai niitä tulisi käsitellä erityisesti. Tätä meidän täytyy kyllä pohtia, koska todella on joitain pankki ryhmiä, joihin ei liity systeemistä riskiä ja joille tämä lainsäädäntö saattaisi olla taakka, turha taakka. Yleisesti ottaen mielestäni kaikkien pankkien tulisi kuitenkin olla tässä mukana, eli erityisiä poikkeuksia ei tulisi tehdä, mutta on myös tärkeää, etteivät viranomaiset käytä energiaansa niihin pankkeihin, jotka eivät ole relevantteja, kun puhutaan systeemisistä riskeistä. Joten ehkäpä meidän tulisi yrittää äh, löytää joitain poikkeuksia pankeille, jotka tässä yhteydessä ovat erilaisia kuin nämä äh, tavalliset pankit tavallisella pankkialalla. Monet äh, puhuvat tästä kriisinratkaisu viranomaisesta, tulisiko olla yksi vai tulisiko olla valvontaviranomainen erikseen. Ja minä katson, että meidän tulisi nimetä yksi viranomainen, koska näin meillä on sitten kriittistä massaa, tarpeeksi kokemusta, kompetenssia kriisin ratkaisemiseksi, mutta tulee myös huolehtia siitä, että valvonnan ja resoluution välillä on ero ei saa käydä niin, että näihin tehtäviin päätöksiin vaikutetaan joko valvontaviranomaisen taholta väärällä tavalla, niin että ollaan liian pehmeitä sellaisten pankkien suhteen, jotka ovat ongelmissa. Ja minun mielestäni siksi nämä toimivallat tulisi erottaa toisistaan. Kun puhutaan elvyttämisestä tai sitten kriisin ratkaisusta, niin mielestäni täytyy ottaa huomioon tilanne jäsenvaltiossa. Täytyy olla jonkinnäköinen erityis, pitää kiinnittää huomiota näihin eri toimijoihin. Minun lähtökohtani on se, että pankit kantavat vastuun asioiden hoitamisesta. Siis, siis pankkien osakkeenomistajat, pankkien omistajat. Ja siksipä meidän täytyisi keskittyä tähän, mutta kun puhutaan näistä eh, isäntämaista, niin jotkut ovat eh, epävarmoja tuista ja pankkialasta omalla alueellaan. Ja siksi mielestäni on ihan reilua, että nekin voivat vaatia elvytys- ja kriisin ratkaisutoimia tarvittaessa. Kun puhutaan sitä, että milloin tällainen varhainen välintulo tarvitaan, niin likviditeetti on tässä tietenkin ehdotuksena mukana, mutta minä en sitä haluaisi ottaa mukaan tällaiseksi ää, välin tulo kriteeriksi. Ja jos me voimme saada aikaan jonkinnäköisen kompromissin tästä, niin ehkäpä meidän täytyy joka tapauksessa eri syistä pyrkiä tämän välityksen kautta tietenkin lailliseen oikeusvarmuuteen, kun on kriisi. Täytyy olla hyvin selvät säännöt siitä, milloin toimitaan ja milloin ei toimita. Ja me olemme huolissamme siitä, että näitä, tätä toimivaltaa, josta me nyt säädämme lainsäädäntöä, voitaisiin väärinkäyttää, joten oikeusvarmuutta tarvitaan ehdottomasti. Ja minun lähtökohtani on se, että likviditeetin ei tulisi olla kriteerinä varhaisille toimille. Kuitenkin tarvitaan oikeusvarmuutta. Mitä sitten tulee bail-in kysymykseen? Tästä me olemme hyvin paljon keskustelleet varjoesittelijöiden välillä. Olemme käyneet erittäin kiinnostavia keskusteluja tästä ja kuunneltuani kaikkia perusteluja, koska jotkut sanovat, että meillä täytyisi olla tämä liikasen esittämä ehdotus tietty osa pankin rahoituksesta tulee käyttää bail-in kysymyksen, kun loput pääomasta ja investoinneista olisivat sitten tästä vapaita. Kun ajatellaan koko tätä Suuri osa investoinneista tulisi joidenkin mielestä tähän tästä vapauttaa ja minun mielestäni tarvittaisiin sellainen Beilin järjestelmä, joka kattaisi lähes koko pankin rahoituksen. Toisaalta sitten taas vaarana on se, että jos kaikki käytetään tähän bail-innin niin sitten Beilin syntyy tästä syystä. Tarvittaisiin ehkä selkeämpi pääomahierarkia, todeten, että kun mennään alaspäin näitä portaita, kun laskeudutaan portaita, niin siellä alemmilla tasoilla tulisi voida tehdä hieman nopeampia päätöksiä, jättämättä kuitenkaan loppua ulkopuolelle – kun ajatellaan päätöksiä ja toimia, niin täytyisi olla jonkinlainen, jos nyt saan kääntyä varjoesittelijöiden puolen, kun keskustelua on käyty, niin jonkinnäköinen tällainen äh, puolittainen liikasen ehdottama rakenne, eli että meillä ei olisi vain yksi osa Beilinniä varten täysin erotettuna, vaan että meillä olisi selkeä sääntö siitä, että milloin Mm, Beilin toteutetaan ja näin pääoma olisi rakenteeltaan hierarkkinen ja tietyt osat sitten menisivät tähän, mutta ei voi olla niinkään, että koko pääoma voi olla tässä mukana maturiteettia lukuun ottamatta. Tätä keskustelua me olemme käyneet ja tässä on koko joukko tärkeitä asioita ja kun me käymme keskustelua, niin ehkäpä kuuden kuukauden maturiteetti voisi olla tästä yhtenä mahdollisuutena ilman, että volatiliteettia syntyy liikaa. Tässä nyt ehkä yksi mahdollinen ehdotus ajatellen myös komission tekemää alkuperäistä ehdotusta. Ja täytyy olla myös erittäin selkeä sopimus siitä, milloin näin voi tehdä ja aina osakkeenomistajien täytyy maksaa oma osuutensa ensin, ennen kuin interventioon ryhdytään. Sitten on puhuttu näistä ö, kotipaikoista ja minun mielestäni kun ajatellaan ö, juuri isäntämaata, niin tulisiko sitten pankkivalvontaviranomaisen mennä tämän yläpuolelle. Ehkäpä tässä on ollut EBAn vahvistuksen suhteen vasta lauseita. Ja sitten on tietenkin tämä velanpurkurahasto. Ja tästä on kiistelty aika paljon. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia perinteitä kriteerit ovat hyvin erilaisia ja ollakseni rehellinen minä en oikein tiedä, minkälainen kompromissi tästä voitaisiin saada aikaan varjoesittelijöiden välillä ja tietenkin kaikkien jäsentenkin välillä. Tästä täytyy keskustella. Minä lopettelen nyt tähän ja haluan kuulla kollegoita, mutta vielä kerran haluaisin korostaa, että olen todella kiitollinen yhteistyöstä tähän mennessä ja todella odotan myös näitä tulevia keskusteluja. Kyllä minulla on sellainen vaikutelma, rouva puheenjohtaja, että prosessi tulee johtamaan hyvään kompromissiin. Olemme kyllä tiellä kohti hyvää prosessia. Tämä on erittäin laadukas prosessi ja olen todella iloinen siitä, että olen osa tätä. Kiitos Gunnar. SD-ryhmä Elisa Ferreira. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun englantia. Tässähän kaikki olemme vielä väsähtäneitä. Haluaisin kiittää Kunneria hyvin tehdystä työstä ja myöskin hyvästä asenteesta. Katsoisin, että tiimissä on ollut varsin hyvä henki. Ja kuten hän totesi, eh, kukaan ei ole ihan vakuuttunut eh, siitä, että totuus nyt löytyisi välttämättä tästä ehdotuksesta, mutta joka tapauksessa pyritään saamaan aikaan toimiva ratkaisu, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Ja voin olla yhtä mieltä siitäkin Kunarin kanssa, että tässä varmasti on mahdollista ajatella, että aikaan saadaan hyvä kompromissi tältä pohjalta. Haluaisin hieman kommentoida seikkoja, jotka esityksessä ovat esillä. Kun elvytyksestä puhutaan, niin eh, on selvää, että eh, joidenkin pankkien osalta valvonnan tulisi olla hieman kevyempää ja vaatimustenkin kevyempiä. Ja kannattaisi kaiken kaikkiaan kuitenkin ajatella mahdollisimman laajaa soveltamisalaa, kun tästä lainsäädännöstä puhutaan. Sillä muuten joudumme tilanteeseen, jossa erilaisia laatukriteerejä otetaan käyttöön ja tästä saattaa syntyä mm, jonkinlainen päällekkäinen menettely, kun ajatellaan kaikkia näitä valvottavia asioita, ettei synny tällaista monitasoista järjestelmää. Eli on katsottava, ettei tässä nyt asiat käänny päälaelleen, ettei lähdetä liikaa valvomaan näitä turvallisimpia kohteita. Eli tässä tarvitaan kyllä tervettä maalaisjärkeä ja jonkin verran liikkumavaraa myöskin kansallisille viranomaisille jotta mitään suhteetonta tietovaatimusta ei esitetä jotta ei synny lisätaakkaa, liiallista taakkaa pankeille, mutta toisaalta, <clears throat> jotta välitulomahdollisuus säilyy ja lisävaatimusten esityskin voi tulla kyseeseen tarvittaessa. Ja sellaiset turvalliset pankit, eh, säästöpankit, jos jonkin vaikkapa huonon hallinnon vuoksi ne joutuvat ongelmatilanteisiin, niin selvää on, että tästä syntyy myöskin helposti vakava systeeminen riski, koska tämä helposti johtaa luottamuspulan syntymiseen. Eli jos nämä varsin turvallisiksi katsotut pankit joutuvat ongelmiin hankaluuksiin, niin tilanne saattaa kehittyä varsin pahaksi. Eli luottamusta tarvitaan, eh, mutta on tiedettävä, mihin luotetaan. Eli mm, ehkä tämän tyyppistä taustaa vasten tätä asiaa on syytä tarkastella. Ja nämä eri mm, mm, eh, viranomaistahot, eh, silloin kun niitä joissain maissa käytetään elvytys- ja kriisiratkaisuohjelmissa tai suunnitelmissa, niin on varsin tärkeää kuitenkin toimia siten, että jollain taholla on johtorooli, koordinoiva rooli. Silloinkin, kun puhutaan rajat ylittävistä pankeista, eh, voi olla eh, hankala tietää, kenen puoleen on syytä kääntyä, mikä taho on johtoroolissa tässä koko prosessissa. Ja eriytysvalvonnan ja kriisinratkaisun suhteen pitäisin tärkeänä sitä, että nämä pidetään toisistaan erillään, ovat eri tahojen hoitamia tehtäviä, tai jos sama taho näitä hoitaa, niin ainakin tehtävän jaon on oltava varsin selvä. On myöskin taattava riittävän yhteistyömekanismit näiden kahden tahon välille, koska valvonta saattaa vaikuttaa siihen, minkä tyyppiseen kriisinratkaisuun mennään. Ja kun taas kriisinratkaisusta puhutaan, on ymmärrettävä, minkälaisia päätöksiä on esitetty rahoituslaitoksen toteutettavaksi. Eli tämä suhde on olemassa ja sen on oltava sopivassa tasapainossa. Sitten nämä laukausmekanismit on tärkeää, että mm, saadaan selvät säännöt tähän asiaan, mutta on totta, että eri lähteet saattavat vaikuttaa siihen, että rahoituslaitos joutuu hankaluuksiin ja nämä syyt saattavat olla laadullisia tai määrällisiä luonteeltaan. On tässäkin siis pyrittävä sopivimpaan mahdollisen tasapainoisen ratkaisuun. Mutta kannattaa ehkä kuitenkin vielä käydä uudelleen tätä ehdotusta läpi ja katsoa, kannattaisiko vihreiden tarkistus tässä huomioida, jotta nämä eri valvovat tahot kuitenkin lähtevät liikkeelle samoista indikaattoreista ja näiden pohjalta voivat selkeämmin ja paremmin selvittää tilannetta ja esimerkiksi rahoituslaitoksen terveydentilaa. Tällä ei tietenkään korvattaisi niitä asioita, joista jo on sovittu, mutta tällä tavalla lisätietojen saanti voisi olla mahdollista ja saataisiin tilanne sellaisiksi, että kaikki tarkastelevat kuitenkin samaa kokonaisuutta. Ja tämä on tärkeää varsinkin, kun rajat ylittävistä rahoituslaitoksista puhutaan, kun halutaan tarkastella rahoituslaitoksen terveydentilaa. Ja mitä Beilin asiaan tulee, voin pitkälti yhtyä esittelijän kantaan on tärkeää, että Beilin välineestä saadaan riittävän laaja, <clears throat> mutta tiettyä hierarkiaa sen sisään on myöskin rakennettava. Ja ehkä tällainen liikasen ehdottama lähestymistapa voisi olla ihan hyvä muutamin poikkeuksiin, mutta nämä oikeukset sitten liittyvät esimerkiksi eh, lyhyen eh, aikavälin markkinoihin. Kannattaa katsoa, miten näiden suhteen menetellään. Mutta on likviditeetin olemassaolo ja toimivuus taattava. kuitenkin säästöt jättäisin tämän ulkopuolelle, koska tämä on varsin tärkeä kysymys ja sellainen, jossa luottamus on saatava palautettua. Ja tässä Eli luottamuskysymys, se on erittäin tärkeä ja mm, siihen on kiinnitettävä tässä lainsäädännössä erityistä huomiota. Sitten julkinen välintulo, se on tietysti ihan vihoviimeisin vaihtoehto, niin tulee ollakin, mutta kun tarkastelee tätä lainsäädäntöesitystä, niin ei ole ihan selvää, onko näin, eh, onko tällainen vaihtoehto ylipäätään olemassa. Eli kuinka voida puuttua väliaikaisen pankkien omaisuuteen. Tämä asia on ehkä jäänyt hieman liian epäselväksi, mutta kuitenkin julkisen välintulen tulee olla mahdollinen, mutta ihan viime, viimeinen käytettävissä oleva väline. Toteaisin myöskin, että tämä voi toimia ainoastaan, jos veromaksajat saadaan ulkopuolelle ainakin, mitä tulee tähän ensimmäiseen vaiheeseen. Sehän on ollut valitettavasti perinteenä melkein viimeaikaisissa tapauksissa, mutta silloin kun todella vakaista, vakavista eh, tapauksista puhutaan, niin tarvitaan myöskin jonkinlaista velanpurkurahastoa. Ja voidaan tietysti ajatella erityyppisiä rahastomenettelyjä tässä yhteydessä, mutta jonkinlaiset harmonisoidut puitteet tarvitaan kuitenkin, kun velanpurkurahastoja tarkastellaan. Tässä ei voida säästöistä lähteä liikkeelle, koska tällöin puhutaan tästä turvallisesta puolesta. Ja siksi kunkin pankin oma panos tulee huomioida, eli millä tavalla pankki on riskin huomioinut omassa toiminnassaan ja järjestelmissään. Eli tässä on myöskin vastuukysymyksiä vielä tarkasteltava mutta on eri tapoja eh, arvioida laskea riski. Mutta joka tapauksessa eh, riskipohjalta tulee laskelma tehdä eh, progressiivisesti. Mutta asiat tulee sillä tavalla kehittää, että voidaan ajatella yhteistä riskiratkaisurahastoa ja sen käyttöä tarvittaessa. Eli er- eriyttämistä on valvottava sillä tavalla, että myöhemmässä vaiheessa, kun asiassa edetään, päästään tällaisen eurooppalaisen resoluution rahastoon, jota pankit rahoittavat ja jota sitten nämä turvajärjestelmät hallinnoivat ja eksantepohjaisesti eh, asiat hoidetaan, ja tämä on laajuudeltaan, sen tulisi olla riittävän laaja. Ja tällä tavalla sitten eh, velkoja pankkien eh, yhteys voidaan katkaista, ja pankit voivat keskittyä varsinaisiin toimiinsa eivätkä olisi riippuvaisia veronmaksajien varoista, jos joudutaan ongelmiin esimerkiksi huonon hallinnon takia. Eli tässä olivat ne eh, seikat, jotka halusin esiin tuoda ja jotka toivoisin vielä esiin nostettaviksi. Ja kiitokset Markille ja myöskin varjoesittelijöille. On hyvä, että on voitu tehdä hyvässä hengessä töitä tämän aiheen tiimoilta. Kiitos. Kiitos. Elisa. Sitten Wolf Klintz, Alde. Kiitos Sharon. Olen samaa mieltä Elisan kanssa. Kiitos Gunnarin. Meillä on ollut erittäin rakentava henki keskusteluissamme. Me olemme tavanneet varjoesittelijöiden kesken ja myös kahden kesken. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä. Mitä tulee näihin eri aiheisiin, haluaisin todeta seuraavaa. Mitä tulee kriisinratkaisu ähm, viranomaisiin, olen kunnarin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla kussakin jäsenvaltiossa oma viranomainen, jonka kuitenkin tulee olla lähellä valvontaviranomaista. Ne, näiden kahden viranomaisen täytyy käydä läheistä vuoropuhelua. Siis valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisen joten tätä tietotaitoa täytyy vaihtaa. Ehkäpä meillä voisi siis olla yksi autonominen organisaatio, joka olisi sitten hyvin lähellä valvontaviranomaista, vaikkakaan ne ehkä saman katon alla. Olen Nelisan kanssa joka eri mieltä tästä soveltamisalasta. Katson, että julkisessa omistuksessa olevat luottolaitokset, joilla on valtion takuu, ovat turvassa automaattisesti, joten niitä ei tarvitsisi ottaa mukaan tähän kokonaisuuteen. Sitten ne keskeiset äh, vastapuolet, ne eivät ole tavallisia pankkeja, vaikka joillain saattaa pankkilupa ollakin, eivätkä ne tarvitse erityistä puitteistoa. Ymmärrän, että Aisko ja komissio tekevät tämän suhteen työtä, joten saa nähdä sitten, minkälainen ehdotus sieltä tulee. Mitä sitten tulee elvytys- ja kriisin ratkaisusuunnitelmiin, niin mielestäni tarvittaisiin eh, tällainen ryhmitelty ja sitten sen alapuolella oleva. Gunnar, sinä et eh, jätä tätä täysin pois, mutta toteat, että eh, tämä voisi olla joissain tilanteissa mahdollinen. Minä jättäisin viranomaisten päätettäväksi yhdessä pankin kanssa, mitä haluavat. Mutta Minun tunnelmani olisi nyt sellainen, että myös ryhmä halutaan kattaa ja nämä alemmat tasot. Sitten nämä likviditeettiasiat ja mikä on ikään kuin tällainen kriittinen hetki lähteä liikkeelle. Likviditeetin kuivuminen kasaan mielestäni on ensimmäinen merkki siitä, että pankki joko jo on joutunut ongelmiin tai tulee joutumaan ongelmiin hyvin pian. Siksi tätä olisi aika tärkeää mielestäni kyllä ottaa huomioon. Ja mitä tulee kriisiratkaisurahastoon? Komissio sanoi, että tulisi kaksi rat- yksi kriisiratkaisurahasto ja sitten yksi talletusrahasto – vai että olisiko meillä vain yksi rahasto. No tästähän tietenkin jäsenvaltioiden äh, perinteet eroavat toisistaan. Selvää kuitenkin on, että minkälainen tämä rahasto sitten onkin, niin mikään rahasto ei tule monen vuoteen olemaan niin suuri, että se voisi pelastaa todella suuret pankit tai kokonaisuudet. Me olemme tässä vasta ihan alkutaipaleella ja nyt rahaa kerätään olemassa oleviin rahastoihin ja tätähän on käytetty eri tavoin Ruotsissa. Tätä on käytetty julkisen velan vähentämiseen ja muualla sitten muihin toimiin, mutta paitsi jos tätä rahaa käytetään niin kuin Ruotsissa, Ruotsin tapaan, niin sitähän ei voi käyttää lainaamiseen. Se on pottina odottamassa käyttöä. Hyvää tarkoitusta. Ja ollakseen käyttökelpoinen tässä tarvitaan todella vähintään kaksinumeroisia miljardilukuja ennen kuin summa on tarpeeksi suuri. Ja näin ollen kysymys onkin, että onko tämä oikea lähestymistapa. Ja näemme tässä myös vaikeuden, ongelman, On no, hyvin todennäköistä, että jäsenvaltiot eivät hyväksy sitä, että tällaista rahastoa käytettäisiin yli rajojen. Sitä haluttaisiin käyttää vain siinä maassa, joka se rahoittaakin. Ja näin ollen kysymys onkin, että pitäisikö sittenkin valita toinen lähestymistapa kyllä, vahvistaa pääomaa ja sitten äh, käyttää vaikkapa kolmannes ää, äh, talletustakuu järjestelmästä tähän, niin kuin Peter Simon on ehdottanut mietinnössään. niin jos näin on, niin tämä tulisi sitten kattaa jälkikäteen rahoittamalla 0,25 prosenttia muiden pankkien taholta. Näin voitaisiin tehdä ja tässä tapauksessa ei tarvittaisi kahta erillistä rahastoa. Ja tietenkin edelleen sitten tätä talletussuojarahastoa käytettäisiin per maa. Ja mitään tällaisia bail-in-poikkeuksia ei tulisi te- tehdä. Ne tulisi kattaa öö, velkakirjoilla tai talletuksilla. Sitten lopuksi, kun ajatellaan vähimmäistasoa, Beilin tasoa, komissio ehdottaa 10 prosenttia. Minä en tiedä, tuliko meidän tässä lainsäädännössä todella spesifioida jotain tiettyä lukua, numeroa. Mielestäni tämän tulisi olla viranomaisen vastuulla, toimivaltaisen viranomaisen vastuulla määritellä tämä vähimmäiskriisin ratkaisu taso. Pankkijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja jopa maiden sisällä on erilaisia pankkeja, joten ehkäpä tämän vähimmäistason kriisin ratkaisun suhteen tulisi vaihdella. Tiedämme, että Liikanen on ehdottanut 5 prosenttia. Tämä voi olla hyödyllinen, en tiedä, mutta jos näin ot- on, niin meidän tulisi ottaa huomioon äh, CRDn erityispiirteet, jos pankki on jo mennyt yli vähimmäispääomavaatimusten äh, Basel 3, kolmosen pohjalta, niin kyllä tämäkin täytyy ottaa huomioon. Sitten ei tarvittaisi mitään lisäviittä prosenttia enää. Ja sitten viimeinen kohta, tämä hallinnointi. Olen kunnarin kanssa samaa mieltä, niin kauan kun pankki vielä elää ja hengittää, vaikka koriseekin, niin osakenomistajien tulee eh, joko hyväksyä tai hylätä johto. Siinä vaiheessa, kun ollaan jo kriisin ratkaisuvaiheessa, niin viranomaisten täytyy nimittää kenet ikinä sitten haluavatkaan, ketä pitävät sovelijana. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt vihreiden edustaja Filip Lamberts. Kiitos puheenjohtaja. Olen vähän hämmentynyt. Eikö tässä nyt neljättä kertaa tuoda esiin samoja argumentteja samasta aiheesta valiokunnassa? Ja tämä on ongelma. Ei aikaa saa hukata, senhän jokainen tietää ja siksi ei kannata ehkä eh, toistaa jo sanottuja asioita. Keskustelu olisi mielestäni ollut syytä käydä sen jälkeen, kun kompromissitarkastukset olisi saatu. En halua suinkaan kynäriä eh, syyttää. Tarkistuksia on varsin paljon ja eh, kompromissin laatiminen todella on melkoinen urakka ja vie oman aikansa. Mutta kaikki, mitä tässä nyt jo on sanottu, on tullut sanottua jo aikaisemminkin. Tietysti itsekin voisin eh, omalta osaltani neljännen kerran tuoda esiin eh, samat asiat, jotka jo olen tuonut, mutta eh, tein tämän mahdollisimman lyhyesti. Olisi parempi ehkä hoitaa ehm, aika hieman järkevämmin täällä valiokunnassa jatkossa. On muistettava se seikka, että Tällä tekstillä pyritään välttämään se tilalle, että veronmaksajat joutuvat pelastamaan yksittäisiä pankkeja. Tällä ei systeemistä riskiä ja kriisiä pyritä ratkaisemaan, koska sitä eihän ei voi kodifioida. Tällöin tarvitaan huomattavia arvioita, mutta tällä esityksellä pyritään nyt estämään sellainen tilanne, että yksittäinen eh, luottolaitos tai rahoituslaitos saattaa toimillaan johtaa systeemisen kriisin syntymiseen. Ja yhteinen väliin olisi sitten ihan viimeinen eh, voimavara. Tietysti jotkut saattavat todeta, että Tämä teksti ei sinällään voi ha- aiheuttaa haittaa millekään laitokselle. No ei, jos katsotaan, että Eh, veromaksaja ei kärsi, niin silloinhan on totta, että eh, jotkut muut joutuvat maksamaan. Ja jos on valittava kahden vaihtoehdon välillä, eli että veromaksaja maksaa eh, luottolaitoksen virheistä ja sitten kustannukset jaetaan myöskin muiden rahoituslaitosten kesken, niin tähän on parempi pääntyä. Eli niinhän se on vakuutuslaitoksetkin puhuttaessa, että hyvät joutuvat maksamaan huonojen virheistä ja näin tulisi olla pankkienkin yhteydessä, ja se on osa tätä koko peliä. Ja toivottavasti tältä pohjalta sitten rahoituslaitokset, luottolaitokset alkavat toimia sillä tavalla, että kaikista säännöistä pidetään paremmin kiinni. Siihen tässä pyritään. Ja monet tarkistukset varmasti voidaankin tulkita tässä valossa. Ja sitten toiseksi kun suunnitelmia esitetään, niin on selvää, että laitosten suunnitelmien tulee olla luotettavia, kun puhutaan siis elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitelmista. Mutta on ymmärrettävää, että sellaisenkin tilanteeseen saatan Euroopassa ja Yhdysvalloissa törmätä, että välttämättä kaikkia ongelmia ei tällä tavalla voi ratkaista. Esimerkiksi siksi, että laitokset ovat liian monimutkaisia tai liian suuria. Ja tässä haluaisin esimerkiksi Notsibankin mainita. No, Peter ja minähän tästä olemme keskustelleetkin. Mutta meidän tulee ymmärtää, että elvytys- ja kriisinratkaisuvälineiden tulee olla sellaisia, että voidaan mahdollistaa pankeille sopivat suunnitelmat. Jos suunnitelma ei pankille käy, niin sitten on toimittava toisinpäin, eli pankin on mukauduttava suunnitelmiin. Ja jos tosissaan halutaan olla sen suhteen, että veromaksajat tarvitse maksaa, niin silloin eh, ollaan liian vaarallisessa tilanteessa, jos sanotaan eh, too big to fail. Jos on liian iso kaatuma, niin silloin sen olemassaolo voidaan katsoa liian vaaralliseksi ja kalliiksi. Silloin tällaisia liian suuria ei tulisi olla olemassakaan. Ja tämä on myöskin seikka, joka tarkistusehdotuksessamme on huomioitu. Mitä tulee kun puhutaan kriisirahastoista, niin tässä on kaksi lähestymistapaa, eli että mitään ennakkorahoitusta ei olisi ja tällöin loppujen lopuksi veronmaksaja joutuisi maksamaan ja ikään kuin el- eh, saamaan rahansa takaisin myöhemmässä vaiheessa. Ongelmana tässä kuitenkin on se, että pankki, jonka puoleen voi kääntyä, ei ehkä eh, olekaan se, jonka puoleen eh, kääntyisi, koska sitä ei enää ole. Ja kannattaa varmistaa, huolettaa se, että nekin pankit, jotka on pelastettava, ovat omalta osaltaan panostaneet tähän ratkaisu, kriisiratkaisumalliin. Ja sitten tallennusjärjestelyt. Pitäisi katsoa, että tällaisia okei, okay, nämä syntyisi. Eli ei voida DGS maksaa enempää koska, kuin mitä vakavaraisuus- tai konkurssimenettelyt olisivat maksaneet, koska muutoin kannustin saattaisi olla sen suuntainen, että mennään kriisiratkaisun suuntaan, eikä tähän konkurssimenettelyyn, vaikka joskus olisi parempi tätä jälkimmäistä noudattaa. Ja äskeinen puheenvuorokin nosti esiin sen, että eh, on pidettävä edellään tietyt instrumentit ja indikaattorit, joita hyödynnetään ja joiden pohjalta voidaan katsoa, että eh, tilanne ehkä on menossa väärään suuntaan tietyssä luotto- tai rahoituslaitoksessa. Ja käynnistin mekanisminahan on nyt tämä pääomavaatimus, ja sitten ollaan tällaisessa on-off-tilanteessa, eli joko on ongelmia tai niitä ei ole. Mutta kyllähän sen tietää, että e, yleensä ennen kuin varsinaisiin hankaluuksiin joutuu, ollaan hieman e, epämukavassa tilanteessa. E, ja se on parempi kuin varsinainen kriisivaihe. Eli tulisi nämä ennakoivat vaiheet pystyä myöskin löytämään ja havaitsemaan ja olisi hyvä, jos tällöin voitaisiin reagoida. Eli emme tietenkään mitään tietokonepohjaista laukaisinta tässä halua, siitä ei ole kyse, vaan haluamme sellaisen indikaattoriluettelon, joiden pohjalta viranomainen ymmärtää, että nyt joitain toimia tarvitaan ja varhaisen vaiheen toimintavälineitä, niitä nimenomaan tarvittaisiin, koska niistä saataisiin se hyöty, että voitaisiin ikään kuin ennaltaehkäisevästi toimia, ei odoteta niin pitkään, että ongelman hoitaminen tulee äärimmäisen kalliiksi. Ennaltaehkäisy, kuten tiedetään, yleensä tulee halvemmaksi kuin varsinainen eh, eh, kriisin ratkaisu. Ja näin ollen tilanne ei ole se, että eh, vaikka likviditeetti tässä huomioidaankin, niin kuitenkaan mistään varsinaisesta automaattisesta menettelystä ei ole kyse. Eli kun tietyt rajat alittuvat, automaattisesti reagoidaan, ei vaan tietyt arviot, tilannearviot kuitenkin tehdään, mutta tärkeää olisi, että riittävän eriytetysti näitä varoitussignaaleja tarkasteltaisiin ja sitten pystyttäisiin reagoimaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Tästähän nyt voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta vielä tehtävä jaosta valvonnan ja kriisiratkaisun välillä yksi sananen. Tämä on tärkeä asia nämä on pidettävä erillään, mutta toisaalta niiden on oltava riittävässä läheisyydessä toisiinsa, koska tietojen tulee kulkea ja tulee voida mahdollista toimia ja reagoida nopeasti. Eli mitään pitkää käynnistymisvaihetta siihen ei ole varaa. Mutta monesti valvontatoimet tai valvontaviranomaisen havainnot saattavat johtaa kriisinratkaisuun ja joskus ehkä halutaan piilotellakin tietoja ja lukuja, eli välttämättä ei haluta paljastaa näitä ongelmia. Ja on hyvä, että tämä asia näin on huomioitu, eli näiden välisen suhteen tulee olla läheinen, mutta ei kuitenkaan liian läheinen. Ja Beilin asiasta sitten vielä ehkä muutamalla sanalla On totta, että joitain poikkeuksia tarvittaisiin, kun näistä meilin välineistä puhutaan. Emme halua mitään safe havens se perustaa tai ainoastaan silloin, kun puhutaan hyvin lyhyestä aikajänteestä. Niin no, tämä voidaan tietysti sanomalla sanoa, mutta sitten voidaan myöskin sanoa, että kaikki olisivat samalla lähtöviivalla, sillä eihän näin kuitenkaan ole. sillä jos syntyy epäselvyyttä asioista, niin kriisiratkaisuviranomaiset saattavat ajatella, että emme käynnistä tätä Berliiniä siksi, että me tiedä, mihin se johtaa. Ja tarvitaan eri tasoja näin ollen, mitä varoihin tulee. Eh, tällainen asteittainen lähestymistapa on hyvä, koska markkinatkin eh, reagoivat eri tavoin. Tällä tavalla saadaan vaikutelmia myöskin siitä, mikä on luottamuksen taso, mutta toisaalta varallisuus, joka saattaa aiheuttaa suurempia tuloja, on riskialttiimpaa, mutta sinällään ei ole paha, että markkinoilla on erityyppisiä välineitä ja sitten jonkinlainen hierarkia näissä pelin välineissä tarvitaan, mutta selvyyttä niiden suhteen tarvitaan myöskin. koska hätätilanteessa, kriisitilanteessa tulee tietää, miten voi toimia. Samaa bisnesmallia ei tietenkään kaikille voi esittää. On hyvä, että e, pankkijärjestelmää eriytetysti tarkastellaan. On tärkeää, että lainsäädännössä tulisi tämä seikka huomioida – Eli eriytyneisyyden eriyttämisen suuntaan pitäisi mennä enenevässä määrin pikemminkin kuin päinvastoin. Mutta näissä toimissa on oltava riittävän varovainen. Jos esimerkiksi minimipääoman vaatimuksen äh, alapuolelle jää, niin on jollain tavalla tietysti asiat määrällisesti esitettävä, jos jää äh, ihan minimaalisesti rajan yläpuolelle ja sitten onkin mahdollisuus viiden prosentin suuruudella esimerkiksi beilin välineistöä käyttää, niin silloin ei mennä oikeissa mittasuhteissa. Jotkut käyttävät pääomapuskureita, suuriakin sellaisia, mutta jotkut käyttävät sitten muita yhdistelmiä, esimerkiksi minimipääomavaatimus, jota äh, lainmääräykset esittävät, ja sitten äh, velan käsittelyt. Eli äh, erilaiset yhdistelmät, niiden tulee voida olla mahdollisia, erilaisia vaihtoehtoja tulee voida toteuttaa mutta tärkeää on, että rahoituslaitokset ovat ja ne saadaan turvallisiksi tämä turvallisuuden aspekti on tärkeä. No joku sanoi, että tästä sitten talous kärsii. E, ja tähän, tätä kommentoin ja päätän siihen puheenvuoroon. Niin tämä on tärkeä seikka, mutta on muistettava se, että talous ja talouden kasvu, e, siihen päästiin nimenomaan siksi, että välineet toimivat epäterveeltä pohjalta. Eli tämä vipuvaikutus saatiin tällä tavalla jotkut valtiot ja jotkut rahoituslaitokset eh, antoivat eh, polttoainetta talouden toiminnalle, mutta sillä tavalla, eh, mikä ei ollut oikein. Eli ei voida ajatella, että talous tulee hinnalla millä hyvänsä saada toimimaan. Ja jos sitten eh, joudutaan tiettyihin toimiin, niin saattaa olla, että talous kärsii hetkellisesti, mutta näin kuitenkin kannattaa tehdä, jos toimitaan terveeltä pohjalta. Totta kai esimerkiksi velalla ja muilla on vaikutusta talouteen ja myöskin eh, tuottoon ja muuhun, ja tämä seikka on ymmärrettävä, mutta näin tehdään, jotta järjestelmä saadaan vankalle ja terveelle pohjalle. Eli lyhyellä aikajänteellä joudutaan ehkä maksamaan, <clears throat> mutta Eh, näin on oltavakin. Kyllä, pankkienkin tulee jonkin verran eh, kärsiä, eh, kärsiä ehkä hyvittä tavallaan syntejä, joita ovat tehneet. Kiitos Filip. Niin Werner, minullakin oli tässä kyllä sananen mielessäni. Filip Lampert sanoi monia oikeita asioita ja alussa hän sanoi, että tämä on neljäs kierros. Sitten hän puhui 13,5 minuuttia itse. Älkäämme sitten ihmetelkö, että varjoesittelijöiden lisäksi kukaan muu ei saa puheenvuoroa, jos varjoesittelijät käyttävät tuon verran puheaikaa. Ei tällaisella rivijäsenellä ole sitten minkäännäköistä mahdollisuutta sanoa sanaakaan. Eli joko tähän asiaan sitten palataan myöhemmin tai kierros avataan uudelleen, koska ei tämä tällaisena voi jatkua. Kiitos. Minäkin ajattelin vastata Filipin kommenttiin esittelijä ja varjoesittelijät kyllä todella vievät leijonan osan puheajasta ja olen tietoinen siitä, että tarkistuksia on 1300 ja niiden lisäksi vielä esittelijän tarkistukset. Ne eivät kaikki ole tulleet varjoesittelijöitä. Odota nyt. Minulla ei ole minkäännäköistä aikomustakaan käydä keskustelua tarkistuksista. Nyt tarkoitus oli se, että ne, jotka ovat tehneet tarkistuksia muutkin kuin varjoesittelijät, saisivat kertoa, mitä ovat esittäneet. Täytyy sanoa, että olen tähän mennessä hyvin pettynyt siitä, että en ole saanut analyysiä muiden tekemistä tarkistuksista tähän mennessä. Ei kaikki voi tapahtua varjoesittelijöiden kokouksessa suljettujen ovien takana. Ja tästä syystä jatkamme Puhujalistalla on muitakin ihmisiä ja jos aikaa menee suunniteltua enemmän, niin menköön sitten. Minä haluan tietää, mitä ihmiset Ferberg, Linz, Nitras, Simon, Langen, Schwab, ketään meistä ei ole tähän mennessä mainittu. Ei, Filip, en todellakaan anna sinulle enää puheenvuoroa, koska keskustelu jatkuu. Minä vain kerron sinulle, että tämä on tärkeää ja jos varjoesittelijät eivät sano jotain uutta, niin omapa on häpeänsä. Nyt puheenvuoronsa Vicky Ford, joka on ECR-ryhmän varjoesittelijä. Oho. No niin, yritän puhua nyt sitten tiiviisti. Soveltamisala. Tiedämme, että eri pankit kärsivät eri kriiseistä. Mielestäni kaikki pankit tulee kattaa tässä, mutta tietenkin tämä suhteellisuus voi olla erilaista sitten eri pankkien suhteen. Se, mitä Ferber on ehdottanut, hän ei ole varjoesittelijä julkisten, julkisessa omistuksessa olevien pankkien suhteen, niin täytyy sanoa, että olen eri mieltä. Voi olla, että on jokunen pankki, mutta tilanne eri jäsenvaltioissa on hyvin erilainen ehkäpä tässä nyt Saksan tilanne on hiukan toisenlainen kuin muualla. Jopa julkisessa omistuksessa olevien pankkien suhteen tarvitaan jonkinnäköistä kriisinratkaisusuunnitelmaa. Ja sitten Langenin poikkeus, pienet pankit, en hyväksy sitäkään. Ehkä joku suhteellisuus tässä täytyy olla, mutta tiedämme ja olemme nähneet, että pienetkin pankit voivat aiheuttaa ongelmia. Bail-in, mielestäni sen tulee olla uskottava ja sen soveltamisalan tulee olla mahdollisimman laajalti määritelty, mutta kyllä tästä tarttumavaarasta täytyy myös keskustella. Minä antaisin viranomaisille osittain vapaat kädet, jos he katsovat, että tarttuma, tarttumavaara on olemassa. Ja Arlene, joka ei ole varjoesittelijä, on myös tehnyt vastaavan tarkistuksen. Niin on myös Elisa, joka on varjoesittelijä. Eli laaja soveltamisala, mutta tästä tarttumavarasta joustavuutta. Sitten jos esimerkiksi talletussuojajärjestelmä kattaa eh, talletuksen, nämä halutaan jättää ulkopuolelle. Vaikka minä olen eh, halunnut laajempaa soveltamisalaa, haluaisin tämän yhden kuukauden määräajan, koska meillä täytyy olla aika nopea reaktiomahdollisuus. Tämä on vaikea päätös. En ole samaa mieltä siitä, että vähimmä, tästä vähimmäismäärästä mielestäni tämän täytyy liittyä kaikkiin koko omaisuuteen. Kun puhutaan siitä, niin tämä total asset-ehdotus on mielestäni liian tiukka. Sitten on nämä riskipainotteiset omaisuuserät. Mm, kyllä tässä jotain joustavuutta mielestäni tarvitaan. Se, että meillä olisi tällainen vähimmäismäärä, joka perustuu kokonaisuuteen, on mielestäni liian joustamaton eikä ota eri tilanteita huomioon. Aikataulun suhteen tässä mielestäni on tiettyä epärealismia. Sitten Feijon tarkistus, että pelin on vain viimeinen ulospääsy saattaa olla liian hidasta. Mitä EBAN pankkiviranomaisen toimintaan tulee, olen samaa mieltä siitä, että me emme saa olla liian tiukkoja päätöksenteon suhteen. Jotkut tekniset standardit Äh, esimerkiksi elvytyssuunnitelmien äh, telmaskenaarioita ja niin edelleen ovat hiukan tiukkoja. Elisakin on tainnut tehnyt tähän liittyen tarkistuksen. Sitten on varmistettava se, että pankkiviranomainen kunnioittaa äh, finanssipoliittisia lausekkeita, joita tässä alkuperäisessä ehdotuksessa on. Tämä on tärkeää. Tässä oli aika monia näitä isäntä, kysymyksiä erityisesti liittyen artikla 15 ja uusiin jäsenvaltioihin. Tiesin, että tämä aihe nousee esiin ja näen, että jotkut edustajat ovat tarkistuksissaan poistaneet sitä, että tämä kotipaikka menee isäntäpaikan yläpuolelle. Minä olen yrittänyt tästä kotipaikka-isäntäpaikka-kysymyksestä tehdä kompromissitarkistuksen. Toivon, että se on hyödyksi uusien jäsenvaltioidenkin edustajien mielestä. Jos ajatellaan äh, talletuksia ja äh, niiden suojelemista ja sitten äh, veromaksajien suojelua, talletussuojaa järjestelmän suhteen, niin voisi olla tällainen velko ja hierarkia sen käyttöönotto, kun alaskirjataan tiettyjä investointeja. Ja siksi olen tehnyt te- tarkistuksen, jossa totean, että talletussuojajärjestelmien täytyy olla äh, aika korkealla tasolla tässä hierarkiassa. Joissain maissa, kuten esimerkiksi Portugalissa, on käytössä tällainen talletuspreferenssijärjestelmä. Tämä on aika arkaluontoinen kysymys Portugalissa. Ymmärsin, että Troikakin on siihen kiinnittänyt huomiota, mutta jotkut maat ovat katsoneet tätä siis ikään kuin vaihtoehtona sille, että että olisi jotain tällaisia ennakko maksettuja rahastoja. Ja se, mitä Wolf tuossa totesi rahastojen, joita tarvitaan, kriisiratkaisurahastojen koosta, olen samaa mieltä tästä ja Mario Draghi on myös puhunut siitä, että on aika arkaluontoinen kysymys käyttää sitten näitä rahastoja yli rajojen. Suostutaanko tähän? koko tämä rahastojen äh, käyttökysymys. Itse ehdotin sen poistamista, mutta ymmärrän, että kaikki eivät kyllä tätä mieltä ole. Se ei ehkä ole oikea tapa toimia. Eri jäsenvaltiot ovat lähestyneet eri tavoin sitä tapaa, miten pankkien täytyy näistä takeista äh, maksaa veronmaksajille. Ruotsissa ymmärtääkseni on tällainen kriisiratkaisurahasto, jota voidaan kuitenkin käyttää samalla kansallisen velan vähentämiseksi ja sitten Saksassa taas on jonkinnäköinen talletussuojan rahasto ja sitten taas on maa, jonka tunnen hyvin, jossa on tällainen toiminta veropankeille. Eli että ei ole tällaista kriisiratkaisurahastoa erikseen, mutta nämä rahat tulevat sitten suoraan pankeilta. Eli tässä on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista voimme keskustella, mutta joustavuutta tarvitaan ja avointa mieltä. Sitten sitten ähm, eri pankkiryhmittymien välinen, pankkien välinen tuki, ymmärrän, että on sellaisia rakenteita, joissa on tällaisia sitten ähm, subsidiarisia alempia tahoja. Ja tämä on kai ollut aika toimivakin malli, mutta nämä kyseiset pankit ovat sitä mieltä, että äh, ehdotukset, joita nyt on pöydällä, saattavat vesittää niiden äh, organisoiman eri tasoisten tahojen mallin. No sitten nämä kysymykset, jotka saattavat laukaista toimenpiteitä. Ymmärrän, kun se RDstä on keskusteltu, niin kyse on muustakin kuin vähimmäispääomasta, joka saattaa aiheuttaa pankeille ongelmia. Kyllä me tarvitsisimme likviditeettiä tai jotain muitakin äh, mahdollisuuksia, äh, jotka saattavat sitten laukaista toimet. Ehkäpä päätän nyt tähän. Hyvä, Viki, kiitoksia. Mukava kuulla sinulta huomioita myös muiden esittämiin tarkistuksiin tässä keskustelussa meni itse asiassa hukkaan 20 minuuttia. Olisimme voineet aloittaa keskustelun 20 yli 9, jolloin tulimme saimme käsiteltyä erillisen, e- edellisen asian esityslistalla, mutta sen, siinä meni 10 minuuttia ja sitten meni vielä toiset 10 minuuttia, kun eivät varjostelijat olleetkaan puolelta paikalla. Eli aika ikävää ja kritisoin teitä kyllä tästä. Nyt aika alkaa olla lopussa. Ja haluan kyllä muidenkin käyttävän puheenvuorot Hübner. Oli Ludwigsen, myself, Werner Langen, anybody else? For... Oliko vielä muita tämän luettelon lisäksi? Pete Simon vielä. Muita puheenvuoropyyntöjä. Minä myönnän kaikille puheenvuoron, jotka sitä haluavat. No niin, Danutta. Thank you, uh, Sharon. Uh, Kiitokset. Tarkistuksissani olen keskittynyt Eh, mahdollisen eh, riskin ja sitten tämä eh, isäntä ja koti, valtio, mahdollisimman tasapainoinen suhde myöskin on esillä. Kaikki varmasti ymmärtävät tämän asian sinällään, mutta on varsin hankala löytää sopiva oikeudellinen tasapaino kotimaan oikeusjärjestelmän intressien ja toisaalta sitten isäntämaan oikeusjärjestelmän intressien välille. Todellisuudessahan Eh, varmasti tukia on ollut ja tulee olemaan, jotka vaikuttavat sitten eh, isäntävaltion eh, järjestelmän tasapainoon. Eikä meillä ole varaa tällaiseen elvytys- ja kriisiratkaisujärjestelmään, joka sitten voi toimillaan laukaista epätasapainon. Ja tärkeää on, että parlamentti pyrkii parempaan tasapainoiseen esitykseen. Ja isäntä viranomaisiin tulee vaikuttaa ja eh, kunhan omassa puheenvuorossaan, jos oikein ymmärsin, halusi tuoda esiin sen, että muutokset EIPA pankkiviranomaisjärjestelmään eivät ehkä kuitenkaan tarkoittaisi lopullista ratkaisua. Eli tässä paikalliset eh, viranomaiset myöskin tulisivat kuvan mukaan. Ja tulisi myöskin pyrkiä vakauden palauttamiseen rahoitusjärjestelmään, mutta se on hankalaa, jos ei päädytä oikeanlaisiin ratkaisuihin. Ja isäntä viranomainenhan loppujen lopuksi on tilivastuussa näistä toimista ja koti laitos sitten joutuu kantamaan kustannukset. Eli en halua yksityiskohtiin mennä, mutta toivon kuitenkin, että ei tässä yhteydessä unohdeta sitä, mihin pyritään, että pyritään turvallisiin järjestelyihin ja mahdollisimman tasapainoisiin järjestelyihin. Toivottavasti tämä aspekti myös kompromisseja tarkasteltaessa pysyy mielessä kompromisseihin hän pyritään ja on pyrittävä avointen prosessien myötä, jotta voidaan taata se, että oikea tasapaino loppuratkaisussakin säilyy. Sen kannattajahan me kaikki olemme. Kiitos. Markus. Kiitoksia sitten Markus. Kiitos. Ehkäpä tässä nyt äh, selittäisin vähän noita tarkistuksia, niin vielä ei kyse nyt ole siitä, minkälainen on Saksan pankkijärjestelmä. Meillä on yksityisiä, julkisia ja osuuskuntamallisia pankkeja, mutta mutta kyse on nyt siitä, minkälainen pelastusmekanismi otetaan käyttöön. Halusin vain kiinnittää tarkistuksissani huomiota siihen, että meillä Saksassa on kaikissa näissä kolmessa ryhmässä pankkeja mennyt konkurssiin ilman, että veronmaksajien rahoihin on täytynyt turvautua. Jäsenvaltioissa on siis toimivia järjestelmiä ja siksipä onkin kysymys, että kannattaako tämä kaikki nyt laittaa päälaelleen kun kerran on sitten toisia jäsenvaltioita, joilla ei ole toimia, toimivia järjestelmiä, kun meillä sellainen nyt sattuu olemaan. Tämä yhtäältä ja toisaalta asia, joka minua erityisesti kiinnostaa ajatellen julkisoikeudellisia pankkeja. Tämä nyt on tällainen saksalainen erityispiirre, mutta meillä ovat Meillä on pankkeja, jotka ovat julkisessa omistuksessa ja joiden ainut tehtävä on jonkinlainen tukeminen, onpa kyse sitten vaikkapa uudistuvien energialähteiden tukemisesta tai julkisten rakennusten saneerauksesta. Nämä ovat siis julkisoikeudellisia pankkeja, mutta niitä ei voi verrata esimerkiksi säästökassoihin tai osavaltiopankkeihin. Siis ne ovat erilaisia ja jos ne alistettaisiin samoille säännöille, liittyen myös tähän pelastusrahastoon, niin niille tulisi aivan turhaa taakkaa kustannuksista, jotka sitten vaikeuttaisivat niiden toimintaa, joka siis liittyy erilaisten tukien mm, rahoittamiseen. Eli näillä pankeilla on erityinen tehtävä. Wolf Klintz viittasi myös tähän, on pankkeja, jotka eivät voi hoitaa tehtävänsä, jos ne alistetaan nyt tälle lainsäädännölle. Näin ollen varmaan Euroopan unioninkin etujen mukaista on paikan päällä politiikan tavoitteet toteuttaa, niin siksipä nämä pankit tulisi jättää ulkopuolelle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sitten Ulle Ludvigsen. Kiitos. Niin kuin minä nyt tämän näen, niin tässä komission ehdotuksessa on yksi suuri puute, nimittäin työntekijöiden, työntekijöiden tilanneulottuvuus, se on täysin ulkopuolella. Pankeissa on työntekijöitä, jotka eh, hoitavat kaiken toiminnan ja heidät on täysin unohdettu. Mielestäni tämä ei ole pitävää, koska itse asiassa työntekijät ja heidän edustajansa ovat erityisen tärkeitä tilanteissa, joissa pankki joutuu ongelmiin. Siksipä on äärimmäisen tärkeää, että että henkilöstö ja sen edustajat saavat kattavaa tietoa tapahtumista voidakseen näin rakentavalla tavalla saada antaa panoksensa sille, että pankki saadaan jälleen jaloilleen. Olenkin pyrkinyt tarkistuksissani esittämään työntekijäperspektiivin, kun puhutaan elvytys- ja kriisinratkaisu kehyksestä. Haluan, että vuoropuhelu työntekijöiden kanssa säilytetään ja haluan, että työntekijöiden työntekijät otetaan huomioon. Ja minä katson, että koko tämän elvytys- ja kriisinratkaisuprosessin ajan henkilöstö on otettava huomioon myös kriisinratkaisuviranomaisen velvois, velvollisuutena täytyy olla tiedottaa työntekijöille ja heidän edustajille jatkuvasti ja kuulla heitä. Mielestäni työntekijät tulee nähdä rikkautena eikä taakkana, kun pankkikriiseistä huolehditaan. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten Werner. Ja, ich will's äh, wirklich kurz machen. Wir haben Kiitos. Mitä soveltamisalaan tulee? Tässä on erityyppisiä ehdotuksia. Nitras esitti, että kaikki äh, rahoituskonglomeraatit ja arvopaperiinstituutit äh, voitaisiin jättää pois direktiivin soveltamisalan piiristä. Kuitenkin kuitenkaan Ferberin ehdotukselle ei kovinkaan paljon tukea näyttäisi olevan, eli että eh, nykyiset eh, vastuuryhmittymät voitaisiin jättää ulkopuolelle, niin kuin myöskin sellaiset eh, tukipankit, joita valtiovaroin tuetaan tai joilla on selvät valtion takaamat vakuudet tai federaalisessa tilanteessa osavaltiotasoiset takuut jos direktiivissä tulee sellainen, että nykyjärjestely saattaa vaarantua, niin silloinhan se ei täytä tarkoitustaan. Itse pitkään olen toiminut ryhmissä esimerkiksi eri pankkejen ryhmittymissä olen toiminut, eikä konkurssin tilanteisiin ole jouduttu siksi, että nämä keskushallinnon tahon toimet toimivat. Eli on olemassa tällaisia hyviä mekanismeja, jotka ovat estäneet sen, että tämän tyyppisiin ongelmatilanteisiin jouduttaisiin. Ja siksi pitäisin tärkeänä sitä, että nämä erilaiset poikkeustoiveet, joita tarkistuksessa esitetään, tulisi huomioida. Ja Verva sitten kommentoikin seuraavaa seikkaa jo hyvin, eli näinkin kattava mekanismi. Olisiko tässä huomioitava myöskin laitosten suuruudet jollain tavalla? 30 miljardia oli tämä summa, kun pankkiunionista puhuttiin. Ja pääoma direktiivi sanoo, että 70 miljardia on raja silloin, kun puhutaan suuresta rahoituslaitoksesta. Voisi olla hyvä, että kaikissa tämän tyyppisissä kysymyksissä esitettäisiin selkeät koko rajoitukset jotta tämä alueellinen eh, vastuunkanto ja ulottuvuus paremmin esiin nostettaisiin myöskin. Ja ongelmiin joutunut pankki eh, ei eh, ole kuitenkaan viime vuosina ollut koskaan yli 70 miljardin suuruinen. Dexia ynnä muut ovat kuitenkin olleet suurempia, eli ei voida näitä viimeaikaisia kokemuksia ottaa taustalle, kun halutaan esittää ehdotusta, joka kattaisi kaikki rahoituslaitokset. Kiitoksia sitten Pitä Siima. Kahdeksan miljardiahan oli tässä yhdessä EKPn ehdotuksessa, oikein muistan. Mutta mitä tukipankkeihin tulee, niin jatkan siitä, mitä Feber jo esitti kun tarkastellaan näitä tarkistuksia ja sitä, mitkä pankit mukaan otettaisiin järjestelmään, on muistettava, että poikkeukset tehdään siellä, missä julkinen taho joka tapauksessa tulee kuvaan mukaan sellaiset laitokset esimerkiksi, joissa julkista valvontaa toteutetaan yrityksiin, niin miksi ne otettaisiin vielä mukaan tähän rahastomaksujärjestelyyn, En oikein ymmärrä. Ja sellaiset tukipankit, jotka statuksensa vuoksi joka tapauksessa nauttivat erilaisista takujärjestelyistä jo, en ymmärrä miksi näiden mukaan ottoa esitetään. Kun bail-innistä puhutaan, niin voin jatkaa siitä, mitä asiasta jo on sanottu. Eli on mietittävä, miten eh, sijoittajia kohdellaan. Australia, Yhdysvallat, Sveitsi ja ilmeisesti myöskin Portugali eh, käyttävät erityistä, tai niillä on erityinen eh, rooli. Tällainen deposit preference-menettely on näissä käytössä. Ja tässä lainsäädännössä kannattaisi ehkä myöskin miettiä sitä, voitaisiinko ajatella sellaista mahdollisuutta, että kansallisessa oikeudessa tämän menettelyn myötä voitaisiin erityisesti eh, huomioida näitä, jotta eh, sijoittajat olisivat ensisijaisessa asemassa, kun tätä Beilin järjestelyä tarkastellaan. Ja kun Belistä puhutaan, haluaisin vielä seuraavan kerran kertaalleen mainita. Eli peilin ei voi riittää, jos tämä rahasto huomioisi yhden prosentin suuruinen, eli ei voida pitää sitä millään lailla riittävän suuruisena. Ja tämän voi vielä lukutietojen valossa osoittaa. Teidän kannattaa katsoa komission vaikutusten arviointiraporttia ja ehkä keskustella myöskin komission edustajien kanssa. On muistettava, että ongelmana on se, että olemme kriisitilanteessa ja jos on yksi prosentti rahastoa ja sitten jos peilin välineitä pyritään laajassa mitassa hyödyntää, niin komissio kuitenkin lähtee liikkeelle siitä, että BKT 3 prosentin verran myös jäsenmaat tulevat mukaan tukemaan. Eli kolme prosenttia olisi kuitenkin se suuruusluokka, jonka veronmaksaja joutaisi, joutuisi hoitamaan. Ja mehän tältä tässä nimenomaan haluaisimme välttyä. Siksi olisi hyvä, että saataisiin suuremmat rahastot aikaan komission yksi prosentti vastaan noin kuudes osaa näistä uudelleen pääomittamismenettelyistä, jotka ovat olleet käytössä nykykriisin yhteydessä. Ja itse totesin, että 1,5 eh, prosenttia eh, katetuista sijoituksista ja myöskin eh, näistä muista tulisi huomioida rahastossa ja näin päädyttäisiin yhteensä kolmeen prosenttiin. Tällöin liikuttaisiin noin 50 prosentin maastossa verrattuna siihen, mitkä ovat olleet pääomittamiskustannukset nykykriisin yhteydessä eikä tässä varmasti liioitella, jos halutaan vakavasti suhtautua siihen, miten tulevissa kriiseissä voidaan menetellä niin, että veronmaksaja ei joudu maksumieheksi. Okay. Hyvä, kiitos paljon. Laitoin nyt itse mikin puhujalistalle. Olen tehnyt koko joukon tarkistuksia ja mielelläni niitä voin selittää yksityiskohtaisemmin sitten muualla. Mutta voin tavata esittelijän tätä varten. Mutta muutama yleinen huomio tässä. Monet teistä olette puhuneet soveltamisalasta ja siitä, minkä pankkien pitäisi olla mukana, minkä ei. Mielestäni tämä tulisi olla varsin kattava, mutta olen totta kai yhtä mieltä suhteellisuudesta. Mielestäni suhteellisuus liittyy muuhunkin kuin kokoon, myös liiketoimintamalliin ja tyyppiin. Ja tällä tavoin ehkä voimme kattaa kaikki ne eh, kaikki instituutiot ilman, että kuitenkaan mikään toiminta vaarantuu. Ja jos katsotaan eh, elvytys- ja kriisin ratkaisusuunnitelmia, nekin voivat olla suhteellisia kokoon liittyen ja liiketoimintamalliin liittyen, jos on osa eh, talletussuojaa järjestelmää, niin tämä voidaan ottaa huomioon myös kriisinratkaisusuunnitelmissa, koska ei ehkä olla sitten niin alttiita. Kyllä tämä mielestäni täytyy ottaa huomioon. En kuitenkaan ole täysin samalla linjalla carve out-kysymyksestä kuin monet täällä ovat puhuneet, mutta kuitenkin tällainen yksi malli sopii kaikille lähestymistapa ei mielestäni tässä toimii. No ajatellaan kriisin ratkaisua, niin en haluaisi lisätä tähän kaikenlaisia erilaisia ehtoja. E, osittain siitäkin syystä, että yleensä tällaiset rahoituskriisit, finanssikriisit eivät tottele mitään sääntöjä. Ja usein on niin, että valvojat ja kriisinratkaisuviranomaiset tarvitsevat joustavia välineitä, mutta tässä tarvitaan tietenkin tasapainottelua myös sijoittajien luottamus on säilytettävä mahdollisimman korkealla tasolla. Ja tähänhän sinä Gunnarkin alussa viittasit. Eli tässä on kaksi hyvää vaihtoehtoa. Joko erittäin tiukka ja kattava eh, interventio malli, invest- sijoittajat tietävät tasan tarkkaan, missä mennään, tai sitten toisaalta on joustavaa, jossa kriisiratkaisuviranomainen voi ryhtyä tarvittaviin toimiin veronmaksajien suojelemiseksi. Eikä voi olla niin, että tästä poistetaan kaikki joustavuus. Ja näin ollen yritetään maksimoida oikeusvarmuutta, joten Mm, lisää pääomaa, joka voitaisiin ottaa huomioon äh, bail-innin sijaan. Mielestäni tämä olisi ihan loogista. Kun puhutaan näistä, tästä toimivallasta, niin minä haluan äh, voimakasta, myös äh, ennalta toimivaa toimivaltaa, mutta kun tässä työhön lähdetään, niin kyllähän tässä tietenkin tulee tiettyä puuttumista sisäisiin toimiin, mutta halutaan lisäksi olla tehokkaita. En tiedä, että vastustaako joku sitä, että tässä puututaan ehkä liikaakin, mutta olla liian intrusiivisia, mutta kun puhutaan kriisiratkaisusta, niin tällaista tarvitaan. Eli tasapainotteluahan tämä on ja täytyy sitä tasapainoa sitten etsiä. Mielestäni myös valtion välineet tulee ottaa tähän mukaan. kun no, ajatellaan valtion vakauttamisvälineitä, niin ne eivät olisi se tie, jota minä lähtisin kulkemaan. Sitten tällaiset eh, preferenssitalletukset mielestäni tässä ehkä tarvitaan myös eri tilanteiden huomioon ottamista, erityisesti esimerkiksi tämä Portugalin käyttöön ottama malli. Tässäpä kai nyt suunnilleen ne asiat, joita halusin no, ottaa esiin ja joista on keskusteltu. Minulla on koko joukko muitakin ehdotuksia, myös tällaiset niin kutsutut puheenjohtajan tarkistukset ja delegoidut säädökset, että saadaan kunnollinen aikataulu ja voidaan poistaa se mahdollisuus, että sitten komissio juuri ennen kesätaukoa esittää koko joukkoa delegoitua säädöksiä, delegoituja säädöksiä. Tiedän, että on tiettyjä toimielinten välisiä sopimuksia näiden asioiden hoitamiseksi, mutta ne eivät toimi. Tarvitaan selkeämmät aikataulut esimerkiksi delegoitujen säädösten suhteen niin, että tietää, milloin pitää silmät auki. Mielestäni tämä on hyvä hallintoa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa, ja nyt puheenvuoron saa esittää. Gunnar. Thank you very much, and, um, thank... Kiitos ja kiitos puheenvuorosta ja kommenteista. Mielellään äh, sanoisin, että alustuksessani totesin, ja kommentoi näitä esitettyjä tarkistuksia. Ja totesin myöskin, että on nähtävissä, että riippuen siitä, mistä päin tulee, on erilainen näkemys siitä, miten katsoa, että ongelmat tulisi hoitaa. Enkä tosiaankaan nyt halua mitenkään eh, ironisesti nyt asioita esittää, vaan tämä ihan on todellisuus. Eroja ja erilaisia tilanteita on, ja tämä seikka on jollain tavalla huomioitava ja pyrkiä tältä pohjalta kuitenkin parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Eli varmaan mitään, että yksi sopii kaikille ratkaisua, ei ole. Meidän on kuitenkin lähdettävä liikkeelle eroista huolimatta siten, että se kaikille käy. Ja kun esimerkiksi on rahoituslaitoksia, eh, joilla on jo omia kriisinratkaisumekanismeja, niin on mahdollistettava suhteellisuuden, suhteellinen suhtautuminen näihin. Eli näiden toiminnan jatkuminen tulee voida olla mahdollista, että hyvä pankkijärjestelmä Euroopassa voidaan toteuttaa. Ja näitä seikkoja on tarkasteltava. Ja kun sitten katsoo kaikkia näitä tarkistuksia, jotka itse olen esittänyt, niin varmasti tietää, että varsin hankala on ymmärtää yksittäistä tarkistusta, koska siihen liittyy ja mutta ja paljon muutakin. Keskustelua näistä tarvitaan ja tärkeää mielestäni olisi, jos voitaisiin eh, tavata nämä kollegat, jotta voitaisiin käydä vielä eh, syvällisempää keskustelua ehdotuksista. Tällä tavalla olisi mielestäni helpompi edetä. Ja sitten kun soveltamisalaa eh, tarkastellaan, niin toin jo esiin sen, että Yksi asia, joka on esiin noussut ja noussut esiin monissa puheenvuoroissakin, on tämä tasapaino home ja host aspektien välillä. Eikä tässä pelkästään ole kysymistään jäsenmaiden eh, riippumattomuudesta ja hallintovallasta, vaan siitä, miten todellakin voidaan löytää hyvä tasapaino ehdotukseen ja kuinka voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida eh, esimerkiksi eh, tietyt tuet, eh, joita joissain maissa mahdollistetaan tietyille laitoksille. Eli tämä tosiasia on huomioitava, mutta lähtökohtaisesti tulisi kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, mihin halutaan painopisteet asoittaa. Ja tämä lainsäädäntöhän pyrkii siihen, että halutaan vihdoinkin myöskin omistajille eh, vastuuta vihdoinkin sälyttää tämä tuntuu olevan yhteisymmärrys kaikissa ryhmissä, mutta sitten niin kuin Danutakin totesi, tulee tämä sopiva tasapaino pyrkiä löytämään ja keskustelun myötä toivottavasti tässä onnistutaan. Ja itsekin parhaani teen, jotta tasapainoinen ratkaisu aikaan saadaan. Vielä yksi seikka, jonka haluan esiin nostaa. Olemme kaikki tässä suunnittelijoita ja arkkitehtejä ikään kuin. Joskus tuntuu siltä, että voidaan yrittää suunnitella tulevaisuutta, mutta mitä yksityiskohtaisempia olemme lainsäädännön kanssa, sitä enemmän vaikutamme tuleviin päätöksiin kriisitilanteista, joista meillä siis ei ole vielä tässä vaiheessa yksityiskohtaista tietoa. Ja siksikin tarvitaan selvyyttä, mitä tulee esimerkiksi eh, toimivaltasuhteisiin mutta toisaalta on ymmärrettävä se, että tietyssä erityistilanteessa tulee voida sitten kuitenkin toimia mahdollisimman hyvin. Ja äskeiseen puheenjohtajan puheenvuoron sanoisin seuraavaa. On kyllä eh, ero, eh, kun puhutaan joko pankkikriisistä tai yksittäisen pankin kriisistä. Ja tämä asia nousi esiin. Puhuttiin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja todettiin, että siellä ratkaisumallit löytyvät helposti ilman valtion välintuloa. Muistuttaisin kuitenkin siitä, että Yhdysvaltojen hallitus teki suurimman pääomavälintulon, eh, eh, mitä se koskaan aikaisemmin on tehnyt, eivätkä osakkaat sitten menettäneet mitään. En tiedä, eh, miten asiat tulisi sitten Euroopassa hoitaa, kun julkista välintuloa on millaista tahansa, niin katsoisin, että silloin tarvitaan selkeät säännöt eh, näiden pohjalle. Ja kun ollaan suuressa pankkikriisissä, niin on ihan selvää, että suuruusluokka on valtava, niin suuri, että mikään käsitteellä olevista kriisinratkaisurahastoista ei pystyisi asioita hoitamaan. Tässä on kyse kuitenkin suurten talousalueiden rahoituksesta. Ja siksi on taattava se, että voidaan myös e, tällaisessa tilanteessa jonkinlainen vakaa menettely mahdollistaa. Ja tämä lainsäädäntö pyrkii siis ensin ennaltaehkäisyyn ja sitten tarvittaessa kriisin ratkaisuun. Ja kaiken kaikkiaan pyritään varmistamaan se, että e, pankkien rahoitusasiat hoidetaan hyvin ja jouhevasti, mutta että toisaalta sitten kriisitilanteessa on olemassa tarvittavat välineet kriisin hoitamiseksi ja olemassa selkeät määräykset sille, miten tulee ja voi toimia. Ja tärkeää on se, että aina kun suuren pankkikriisiin on jouduttu, on jouduttu myöskin julkisen välintulon tilanteeseen. Tämä on ymmärrettävä. En tietenkään tarkoita, että tämä nyt olisi ensimmäisen vaiheen päätös, mutta kyllä tämäkin välineenä tulee säilyttää. Nythän tässä keskustellaan eh, kun keskustellaan pankkiunionin perustamisesta, niin esiin tuodaan se, että ne maat, joissa on eh, ongelmia eh, luottamuksen kanssa, niin pyritään sitten ESM e vakausmekanismin puitteissa asioita hoitamaan. Ja hyvät kollegat, tällöin myöskin puhutaan julkisesta tulossa, tällöin myöskin puhutaan veronmaksajien varoista. Ja tällaista mekanismia ilman muuta tarvitaan, koska se on nimenomaan vaikuttanut Euroopan pankkijärjestelmän uskottavuuteen. Eli jäsenmaatasolla esimerkiksi tämä tulee olla mahdollista, mutta sekään ei välttämättä riitä. Olemme nähneet, että myös muunlaista julkista välintuloa on tarvittu. Mitä mieltä tahansa vakausmekanismista on, niin selvää on, että se ei mikään yksityinen aloite ole. Eli nämä seikat kannattaa mielessä pitää ja olla riittävän realistinen arvioissa. Vielä näistä laukaisumekanismeista ja mielessä pidän täällä esitetyt argumentit aiheen tiimoilta, mutta asia voi kääntää toisinkin päin. Ja tämän esitän ihan siksi, että voitaisiin asiasta keskustella. Dashboard-asiahan nousi esiin Filipin puheenvuorossa ja ymmärrän kyllä hänen argumenttinsa, mutta Dashboard helposti katsotaan sillä tavalla, että ajatellaan, että se ottaa oikeisiin päätöksiin, mutta joskus kuitenkin, jos kriteereitä on paljon, on hankala arvioida oikeanlaista toimintatapaa. Jos kriteereitä on valtava kirjo, niin niitä voi tulkita silläkin tavalla, että katsottaisiin esimerkiksi, että ei ole syytä toimia kun esimerkiksi nyt asioita tarkastelee, niin kaikki vaikuttaa melko selkeältä, koska uskomme, että tulemme tekemään oikeanlaisia päätöksiä. Mutta mitä enemmän kriteereitä päätöksenteon pohjalla on, niin sitä hankalammiksi tulee muodostaa ja tehdä yhtä ainoa oikeaa päätöstä. Kriteereitä voi nimittäin tulkita eri tavoin. Ja siksi kannattaa mielestäni tätä keskustelua jatkaa, mutta on ymmärrettävä se, että kriisitilanteessa oikeiden päätösten tekeminen ei suinkaan ole helppo asia. Lämpimät kiitokset kaikille kollegoille hyvästä keskustelusta ja jään odottelemaan myöskin jatkossa tarvittaessa kahdenvälisiä keskusteluja aiheesta. The time Kiitos Gunnar. Aikataulu. No, tarkoitus on toimittaa valiokunta-äänestys 21. maaliskuuta. Eli teoriassa meillä on sitten hiukan enemmän aikaa kompromissitarkistusten tekemiseen ja niissä valiokunnassakin keskustella. Meillähän on hyvin julkinen rooli päätöksen tekomme suhteen, eli miten päätöksiä tehdään ennen äänestystä. Ja näin ollen, jos tämä aikataulu toimii, niin ehkäpä asia saadaan kesäkuun täysistuntoon käsittelyyn. Hyvä, kiitos tästä keskustelusta kaikille. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan 12, eikö totta? Kyllä. Eli toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. Meidän valmistelijamme on Thomas Mann. Ne, jotka poistuvat nyt salista, pyytäisin teitä tekemään sen hiljaisesti niin, että Thomas ei joudu täällä huutamaan. Thomas, ole hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Todella kyse on toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. Ja tämä on aika vaikea alue. Me saimme aika kiistellyn vihreän kirjan ja nyt olemme saaneet valkoisen kirjan ehdotukset ja Molemmat työtä tekevät valiokunnat, eli meidän ekon valiokuntamme sekä työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunta tekevät asiassa yhteistyötä. Meillä on siis omaa ja myös jaettua toimivaltaa. Molemmat valiokunnat tekevät tätä siis. Minä sain tarkistuksia 135 ja olen todennut, että meillä on äh, hyvin paljon yhteistä. Mitä tulee ensimmäiseen pilari vanhuseläkkeet. Äh, voin omasta ryhmästäni äh, 10, 18 ja 23 tarkistukset ja Karinsiltakin tarkistuksia ovat oikein hyviä omasta ryhmästäni. Demarien tarkistuksista ongelmia minulla on vain Kutashin tarkistusten suhteen. Hän on tehnyt tarkistuksen 13. Siinä kyse on vaatimuksesta jäsenvaltioille. Kyse on nimittäin siitä, että jäsenvaltioiden tulisi muuttaa muuttaa väestörakenteensa mukaisiksi näitä järjestelmiä, niin tätä minä en voi hyväksyä. Samoin ongelmallinen on tarkistus 21, jossa Kutas äh, haluaa elinajan odotteen ottaa huomioon 29 ja 30 ja 31 tarkistukset voin hyväksyä. Sitten Ulle äh, Ludvigsson, Demarien varjoesittelijä, on, siellähän sinä olet ensin nähnyt sinua Ulle, niin hän on ihan minun linjallani. Voin hyväksyä tarkistuksesi 7.24.27. Mitä tulee ensimmäiseen pilarin, olemme samoilla linjoilla. Sitten kollega Kamal, ECR-kollega, hän tuli juuri paikalle. Hyväksyn hänen tarkistuksensa 9.15.22 ensimmäiseen pilariin liittyen. Ollaan todella samoilla linjoilla olemme tosiaan samaa mieltä. Philip Lambert, vihreät, hän on tehnyt koko joukon kattavia tarkistuksia. Niistä suuren osan voin hyväksyä, muun muassa kaksi, kolme ja neljä. Ei mitään ongelmaa. 19 pieni ongelma, mutta varmaankin voimme siitä neuvotella. Mitä tulee Kuehen, Thomas Hendel on tehnyt monia tarkistuksia hänkin. Mitä tulee ensimmäisen pilariin, ei ongelmia, mutta toinen ja kolmas pilari, joita on ongelmia, joihin sitten palaan. Mutta mitä tulee tähän vanhuseläkkeeseen, niin hyväksyn monet hänen tarkistuksistaan, paitsi 25, joka on hiukan liian sääntelevä mielestäni. Sitten 11 ja 12 tarkistukset Sharonilta Aldelta hyväksyn mutta mielestäni nekin oikeastaan kuuluvat pilareihin kaksi ja kolme, mutta kyllä me varmaankin teknisesti tämän asian saamme hoidettua. Sitten on toinen pilari, yrityseläke. Tämähän nyt on tämä ää, äh, kuningasala ikään kuin. Mitä epp tulee, niin Danutan ja Korin Wortman Koolin tarkistukset voin oikeastaan kaikki hyväksyä. Molemmat ovat tehneet monia tarkistuksia Saitko Kamal ECRstä, toinen pilari. Olemme sataprosenttisesti samaa mieltä. Olen tästä hyvin iloinen. Itsehän pidän aivan oikeana sitä, että IORP-direktiiviin suhtaudutaan kriittisesti, mutta todella se, että käydään läpi näitä, niin hyväksyn 38, 40, 36, 48 tarkistukset. Sitten vihreät, Parahin Filip tarkistuksesi 46 on mielestäni jossain määrin ongelmallinen, eli tällainen sääntelyharmonisointi. Me olemme tästä eri mieltä. Minä vastustan yhdenmukaistamista, minä vastustan sääntelyä. Juuri tänä aamuna minulla oli tilaisuus pankkialan eläkkeistä kuulla mm, niin eikä se kyllä mitenkään helppoa ollut. Haluamme järkevää tai sellaista sääntelyä, joka voidaan myös maksaa, jos erittäin korkeat eh, investoinnit ovat tarpeen solvenssi kakkosen toteuttamiseksi, niin sitten tulee sellaisia yritysrakenteita, joita ei enää voi rahoittaa. Ne loppuvat. Piste. Erittäin vaikea tilanne siis. Olen hyvin iloinen siitä, että monet ovat todenneet, että solvenssi kakkosta ei tarvita. Tälle alalle Ulle, sinä olet yksi niistä, jotka ovat tätä mieltä. Mielestäni se on tärkeä kanta ja täytyy katsoa tietenkin jos joillain aloilla tiettyä sääntelyä ei tarvita, niin varmaankin kompromisseissa tämä saadaan käsiteltyä. Ja Filip äh, Vihreät, äh, tarkistus 55, erittäin hyvä, täysin hyväksyn sen. Mutta te haluatte, haluatte Euroopan äh, laajuista omaa pääomaa yhdenmukaistamista. Tämä voi olla hiukan hankalaa. Tätä meidän täytyy varmaan vielä katsoa. Sitten tarkistus 70. Minä en nyt ihan ymmärrä, että haluatteko te Solvenssi 2 pakosta vai ettekö? Ehkä voimme keskustella tästä sitten vielä ja tarkentaa hiukan. Kaiken kaikkiaan mm, suuri enemmistö on sitä mieltä, että Solvenssi 2 ei voi soveltaa toisen pilarin järjestelmässä. Jos tähän päästäisiin, niin tämä olisi jo aimo askel eteenpäin. Sitten sitten tarkistus 79. Olen kanssasi täysin samaa mieltä tästä HBS-mallista, Holistic Balance Sheet. Sitten 101 ja 110 tarkistukset ei ongelmaa. Minä uskon, että tässä saadaan kyllä paljon aikaan. Mitä Alden tulee koko joukko Alden tarkistuksia, toteaa aivan selkeästi, että teille on painopiste juuri toisessa pilarissa. Se on tärkeää. Itse kyllä hyväksy 42, 51, 56, 81 tarkistuksen. En minä tässä rouva puheenjohtaja joka ikistä tarkistusta nyt mainitse. Niin. Mutta halusin nyt joitain nostaa esiin kuitenkin. Mitä demareihin tulee Ulle Ludvigsson? Olemme samoilla linjoilla. Erityisen tärkeää, mitä tässä nyt tulee Saksan kollegoihin, niin 67, 75 ja 82 tarkistukset ovat tärkeitä. Nekin vastustavat direktiivin uudistamista, mitä tulee tähän HPS-kysymykseen. Sitten 47 ja 52 tarkistukset. Niissä halutaan direktiiviä eikä suositusta, mutta tämä on kyllä ihan eri kanta kuin muilla ryhmillä Onneksi tässäkin äh, Solvenssi 2 perustana toiselle pilarille hylätään. Sitten yksityiset, kolmas pilari, yksityiset äh, eläkkeet. Olen tässä Korinen Danutan Sarin kanssa, EPPstä täysin samaa mieltä, ECRstä Said Kamal. Olen samaa mieltä paitsi 112 tarkistuksesta. Ensi, tässä vaaditaan ensimmäisen pilarin purkamista Eh, jotta toinen ja kolmas vahvistuisivat, että ei, ei, järjestelmämme ovat erilaisia, ei käy. Ulle Ludvigson olen täysin samaa mieltä kanssasi. Tosin kohta 33 ja tällaisten käytännön säännöstöjen valmisteleminen. Sinä haluat enemmän sääntelyä, ymmärrän tämän kyllä, mutta meidän täytyy kuitenkin olla realistisia, mikä on toteuttamiskelpoista. Sitten vielä tämä kolmas Pilari ja Guen tarkistukset. Hyväksyn Thomas Hendelin tarkistukset Guesta 114-117 tarkistukset, 131 myös. Tosiaan vielä näistä käytännössä säännöistä olemme aika kaukana toisistamme, muun muassa 125 tarkistus. En oikeastaan näin mahdollisuutta sopuun tästä. Yhteenvetona monilla aloilla eri ryhmien välillä varjoesittelijät ovat aika yksimielisiä. Eli emme halua solvenssi kakkosen soveltamista ja jos tämä menisi läpi ja saisi enemmistön, olisi aika tärkeä myönteinen viesti, jonka valiokuntamme voisi välittää kaikille niille, jotka tätä yrityseläkkeiden äh, järjestelmää äh, kantavat siitä, ovat vasta vastaavia. Demarien, Alden, Myhtää poikkeusta lukuun ottamatta Esäärän kanssa ollaan täysin samoilla linjoilla. Guen kanssa olen täysin eri mieltä tuosta toisen pilarin kysymyksestä. Solvenssi kakkosen yksinomaisen soveltamisen toimivallasta olemme kiistelleet, mutta aivan varmasti myös Ria Omenin esittelijän, työllisyysvaliokunnan esittelijän kanssa pääsemme täysin samoille linjoille. Mukavaa, että tätä keskustelua tänään käydään ja lähipäivinä varmaankin löydämme sitten yhteisiä kompromisseja. Minä niitä juuri nyt valmistelen ja yritän sitten varjoesittelijöiden kanssa löytää yhteisen linjan pieniä eroja tässä nyt ehkä on. Yritin niitä tässä valaista, rouva puheenjohtaja. Ja onpas mukava nyt saada käydä asiasta keskustelua. Kiitos oikein paljon. Varjoesittelijöiden lisäksi onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Silvi, onko muita? Riia, halusko sinä käyttää puheenvuoron? Ei vielä. No niin. Pyydä sitä sitten, koska aika on aika kortilla. SD, Ulle. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Viisi kohtaa. Ensinnäkin on tärkeää korostaa ehkä kaikkein tärkeintä avainta ajatellen tilannetta me eli eläkeikää on nostettava. Meidän on ryhdyttävä aika tiukkoihin toimiin. Kun ajatellaan jatkokoulutusta, työympäristöä ja niin edelleen, niin kyllä kaikkien tulisi muodolliseen eläkeikään asti voida olla työssä. Tänä päivänä liian moni pakotetaan pois työelämästä liian aikaisin. Samoin meidän täytyy keskittyä tasa-arvoon. Emme koskaan voi saada aikaan pitkällä aikavälillä kestäviä eläkejärjestelmiä, elleivät työmarkkinamme tule tasa-arvoisemmaksi. On otettava huomioon ne elämän kaudet, jolloin hoitaa lapsia, hoitaa vanhuksia. Ja komissio on halunnut vahvistaa työntekijöiden oikeuksia eläkkeeseen siinä tapauksessa, että työnantaja menee vararikkoon joukkoon. Kun puhutaan kolmannesta pilarista eli yksityisistä lisäeläkkeistä, niin kyllä tässä varmasti paljon on tehtävää erityisesti tiedottamisen ja kuluttajan suojan alalla. Ja viidenneksi on tärkeää, että komissio edistää tällaisten ähm, individuaalisten äh, yksilön äh, järjestelmien äh, selkeyttämistä. Meillä on kansalliset äh, järjestelmät, jotka ovat hyvin erilaisia. Jos joku työskentelee monessa eri EU-maassa uransa aikana, niin hänen täytyy voida saada helposti kokonaiskäsitys hänelle kerääntyneestä eläkkeestä. Tämä on tärkeää vapaan liikkuvuuden suhteen sisämarkkinoilla. Lopuksi kaikkein vaikein kysymys tässä keskustelussa. Mitenpä kvantitatiivinen aspekti, kun ajatellaan äh, eläkedirektiivin uudistamista. Tässä on monia toimijoita, jotka ovat äh, välillä ehkä perustelleet tai argumentoineet kantojaan aika yksi ulotteisesti. Minun mielestäni tarvitaan tasapainoinen kanta. Yhtäältä komissio toteaa vähän kömpelösti valkeas, valkoisessa kirjassa, että että työeläkedirektiiviä täytyy katsoa Solvessi kakkosen pohjalta, että saadaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Mutta tämä ei ole hyväksyttävää. Me emme halua toiseen pilariin solvenssi kakkosta. Olemme tehneet tarkistuksissa selväksi eron työeläkkeiden välillä yhtäältä ja eläke vakuutuskassojen välillä toisaalta niin työntekijän kuin työnantajankin täytyy olla hyvin selvillä vesillä. Toisaalta sitten taas komissio käytännössä on ehkä pragmaattisempi, kun puhutaan tämän työeläkedirektiivin uudistamisesta. On hyvin huolellisesti tarkasteltava, minkä tyyppi tyyppisiä kvantitatiivisia vaatimuksia voidaan mahdollisesti tarvita työeläkeinstituutioiden suhteen? On tämä HBS, Holistic Balance Sheet, jonka tarkoitus on parantaa luotettavuutta ja ymmärrettävyyttä että sitten yhteinen suojajärjestelmä, yritystakuut ja niin edelleen. Ja tällä hetkellä konseptia tarkastellaan tällaisten kvantitatiivisten konseptitutkimusten kautta. Tuloksia lienee tulossa tässä piakkoin. Minä katson, että meidän tulisi näitä tuloksia tarkastella ennen kuin teemme mitään lopullisia päätelmiä tähän kysymykseen liittyen. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jos meillä ei ole todella tietoa asioista, niin emme saa mennä asioiden edelle. Tässä on hyvin tärkeitä aspekteja. Monet työntekijät ja eläkeläiset joutuvat tässä nyt finanssikriisin vuoksi kärsimään ja heidän eläkkeet, eläkkeensä laskevat ja he ovat kantaneet osan riskistä ja tämä ei ole hyväksyttävää. kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden tuottolukuja, jotka ovat äärimmäisen alhaisia, niin tämä on todella vaarallista. Ja kun ajatellaan eläkeyhtiöitä, niin on hyvin, niillä on tietenkin hyvin, eläkeyhtiöillä on erittäin suuri vaikutus rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. Ja sen takia meillä täytyy olla kunnolliset säännöt näidenkin instituutioiden suhteen. Ja itse asiassa työeläkedirektiivin uudistamisen kautta voitaisiin saada alueelle paremmat toimivammat sisämarkkinat. Kaiken kaikkiaan toteaisin, että me tarvitsemme direktiivissä tasapainoiset ö, pyrkimykset. Ja tällä hetkellä näin ei vielä ole. Kiitän äh, esittelijä, valmistelijaa siitä, että hän kävi nämä tarkistukset tässä läpi. Yhteistyö on ollut aivan erinomaista tähän asti ja aivan varmasti lähiviikkoina käydään hyvin rakentavaa keskustelua kompromisseista. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitos. Sitten Sofi Infeld. Um, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle näistä huomioista tarkistusten suhteen ja mielellään teen yhteistyötä, että kompromissi löytyisi. Kuitenkin muutama huomio, jonka haluaisin tässä esiin nostaa pitkälti. Esitys menee samaan suuntaan kuin mitä aikaisemmat puheenvuorot jo esittivät. Alankomaiden järjestelmä ohjautuu eläkerahastoihin ja monesti on todettu, että meidän järjestelmämme on yksi maailman parhaita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei siihen mitään heikkouksia sisältyisi. Viime vuodet ovat osoittaneet, että talouden hankalina aikoina myös nämä rahastot ovat hyvin haavoittuvaisia. Välttämättä ei haluta nähdä sitä, että riskit eivät ole jakaantuneet tasaisesti kaikille sukupolville tulevat eläkeläiset, eli nykyajan nuoret, ovat pahemmassa, hankalammassa asiassa ja toisaalta eivät ole välttämättä päätöselimissä edustettuina, eivät ole vielä toimii poliitikkoina, eivät myöskään ammattijärjestöissä aktiivisina, eli päätöksiä tehdään. Päätöksiä tekevät ne henkilöt, joihin nämä päätökset eivät niinkään kohdistu kuin nuoriin, joihin nämä kohdistuvat. Viime viikkoinen tutkimuskin osoitti sen, että 25-vuotias maksaa äh, eläkerahaston saman määrän, mutta useamman vuoden ajan ja saa sitten käteensä loppujen lopuksi vähemmän kuin 20 vuotta vanhempi kollegansa. Ja tämä ei ole hyvä, hyväksyttävä asia eikä tätä asiaa ole riittävän hyvin keskustelussa esiin tuotu. On ymmärrettävä myöskin se, että eh, työmaailma on muuttunut. Eh, kaikki eivät ole näiden eläkerahastojen piirissä. Esimerkiksi noin 16 eh, miljoonaista väestöstä. Osa toimii esimerkiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana ja häntä ei sitten löydy mistään. Pitkälti voin yhtyä siihen suuntaan, joka tässä nyt on valittu. Eikä varmaan kukaan täällä ole missään vaiheessa esittänyt tätä solvenssi kakkosen sääntöjä. Olisi syytä yksi yhteen soveltaa myös eläkerahastoista puhuttaessa. Mutta on syytä kuitenkin käydä keskustelua myös näistä riskeistä – ja siitä, kuinka pidetään huoli siitä, että eläkerahastot säilyttävät vakautensa, ei pelkästään kun ajatellaan nykyeläkeläisten etuja, vaan myöskin tulevien eläkeläisten tilannetta. Ja sama logiikkaa voidaan tietysti monesti soveltaa kuin Solvessi kakkosessa on esimerkiksi kun puhutaan esimerkiksi vakuutuksen antajista, niin puhutaan siitä, että olisi jaettava eri tahojen kesken riskit, mutta silloin kun puhutaan eläkerahastoista, niin tällöin myöskin puhutaan riskin jakamisesta, se jaetaan eri sukupolvien välillä. Ja on katsottava, miten maksut ja miten toisaalta hyödyt määritellään. Ja tässä myöskin tämä sukupuoliulottuvuus tulee että sukupolviulottuvuus tulee paremmin huomioida, paremmin kuin mitä tähän asti keskustelussa on tehty. Kompromissin tulisi olla sellainen, että siinä nämä aspektit huomioitaisiin ja olemme jättäneet tarkistuksia ja toistaneet usean otteeseen sen, että Solvensi 2 emme halua sovellettavan, mutta toisaalta kannattaa mainita myöskin se, että sellainen elementti tulee ottaa mukaan, että riskinotto ei ole vastuutonta, vastuutonta sellaista, että sitten tulevat sukupolvet joutuvat laskun maksamaan. Sitten Filip. Uh, uh, kiitos, kiitos Tomas siitä, että näin hyvin rakennetta noudattaen kommentoi tätä asiaa. Näkemyksissämme on joitain eroja, mutta varmasti niistä voidaan keskustella. Tämä koko keskustelu Solvensi kakkosesta hieman hämmentää minua. Joko ajattelemme, että siihen pohjautuva väline ei ole oikeanlainen, se ei ole riittävän turvallinen. Jos näin on, niin se on esiin tuotava, tai sitten uskomme, että näin on, mutta sitten kannattaa miettiä, miksei sitä voisi soveltaa eläkerahastojen yhteydessä. Onko tällöin kyseessä ikään kuin ihan erilainen eläin, joka tarvitsee ihan muut takuumenettelyt ja vakuusjärjestelyt kuin muut rahastot. Minusta tämä tuntuisi vähän kummalliselta. Eli samat riskit ja samat säännöt. Tämä olisi meidän mielestämme lähtökohtainen suhtautumistapa ja tarvitaan vankkoja eläkerahastoja ja jos niillä on mahdollisuus takuisiin, niin niiden tulee olla riittäviä. Ja Thomas toteaisin vielä, että meillä on myös samoja näkemyksiä asioista ja ehkä Sofinkin esiin tuomat argumentit kannattaa huomioida jotta päästään tähän turvallisuuden tavoitteeseen kuitenkin. Ei ole hyvä. jos puhutaan näistä eh, tarvittavista takuista, mutta sitten niistä ei haluta mitään maksaa, niin tilanne on hieman outo. Tietysti halutaan turvallisia eh, sijoituksia, mutta eh, ne sitten maksavat. Jokainen tietää, että mitään ilmaisia lounaita ei ole saatavilla ja näihin turvallisuusaspekteihin liittyy hintansa. Jos hintaa emme halua maksaa, niin saatamme ehkä ajatella, että saamme nämä hyvät tuloksetkin, mutta silloin niitä todellisuudessa ei kuitenkaan voi saada. Ja on todettu, että ensimmäinen tavat ensimmäisen pilarin eläkkeiden toimivuus Voin tässä yhtyä käytettyyn puheenvuoroon, sillä kun Belgiassa käytävää keskustelua seuraa, niin ongelma ei ole siinä, että 65 vuotta ei olisi hyvä eläkeikä, vaan ongelmana on se, että ihmiset jäävät paljon aikaisemminkin eläkkeelle. 58 taitaa olla realistinen keskieläkeikä ja se on jo vähän liikaa. Olisi tärkeää, että ihmiset todellakin tekisivät töitä virallisen eläkeikänsä saakka, eivätkä jäisi eläkkeelle ennen aikojaan. Ja niin kuin Sofiikin totesi, e, tämä tulee huomioida ja tärkeää, että huomioidaan kaikki kolme pilaria, ei vain yhtä. Ja jos ykköspilaria tarkastelee, jos halutaan siitä kestävä pohjainen niin tehdä taloudellisesti, niin joko kulutetaan vähemmän tai sitten saadaan tulotasoa nostettua. Ja siihenhän voidaan päästä lisättyjen maksujen myötä tai erilaisten verokantojen kautta mutta mitään yhtä ratkaisumallia tähän varmasti ei ole. Ja uskon kuitenkin, että voin olla osa tätä enemmistöä. Kiitos sitten ECR Said Kamal. Kiitos. Mukavaa, että olemme samoilla linjoilla monista kysymyksistä. Filip aina pyrkii konsensukseen ja minä toki myös. Mutta herra Maan, kiitän teitä avoimesta lähestymistä vasta kaikista huolenaiheista ette ole yhtä mieltä. Vaikuttaa ehkä vähän siltä, että komissio puuttuu kansallisiin järjestelmiin, jolloin sen ei pitäisi. Mutta luonnollisesti toimia tarvitaan. En ole kuitenkaan varma siitä, että näiden toimien tulee toteutua EU-tasolla. Niin kuin täällä aiemmat puhujat ovat todenneet, meidän täytyy ottaa huomioon tiukka taloustilanne ja elinjään odotteen lisääntyminen. Tiedän, että te hyväksy tarkistustani 112, mutta meidän poliitikkojen täytyy olla avoimia ja rohkeita kertoa ihmisille, että kyllä heidän täytyy myös itse säästää. Emmehän me nyt voi heitä jättää täysin oman onnen sanojaan, mutta kyllä kansalaistenkin täytyy kantaa enemmän vastuuta. Tiedän, että myös omassa maassani ja monissa muissa maissa todella käydään keskustelua siitä, miten saadaan ihmiset säästämään, rohkaist- miten saadaan rohkaistua ihmisiä säästämään heidän omaa tulevaisuuttaan varten. No niin, mitä näihin kvantit kvantitatiivisiin harmonisointien standardeihin tulee, olen vastustanut. Olen myös yleinen, yl, tyytyväinen siihen, että eläkevakuutusyhtiöt ja muut hyväksyvät sen, että tämän Solmessi kakkoskysymyksen ja sitten tietenkin tämähän on hyvin pitkän aikavälin sijoittamista ja säättämistä. Tässä tätä pankkiongelmaa ei vielä ole hoidettu. Pankit kaatuvat ja veronmaksajat joutuvat maksamaan viulut. Neljä-viisi vuotta Lehman Brothersin jälkeen tätä asiaa ei vieläkään ole ratkaistu ja se täytyisi ratkaista. Hyväksyn tässä keskustelun, jota on käyty siitä, että todella siis eläkerahastojen täytyy katsoa todella kauas tulevaisuuteen. Mutta tarvitaan keskustelua siitä, miten tällaisella suhteellisella tavalla saadaan huolehdittua tästä. Ehkäpä solvenssi kaksi on äh, ihan turhan iso äh, leikkaa pienen pähkinän äh, särkemiseksi. Kyllä, komissio on tässä tehnyt koko joukon tärkeitä ehdotuksia. Sitten eläkkeiden siirrettävyys. Ymmärrämme, etteivät ihmiset nykyään ole 40 vuotta yhdessä työpaikassa. Itsekin olen ollut jo kuudessa tai seitsemässä työssä yliopistosta valmistuttua, niin ei siksi, en vaihtanut työpaikkaa siksi, että olisin ollut huono työssäni, mutta minä halusin nähdä erilaisia yrityksiä ja saada lisää kokemusta. Ja minun mielestäni nämä eläkkeiden siirrettävyys on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ihmisten täytyy voida liikkua vapaasti ja me tietenkin käymme keskustelua esittelijän ja kanssa. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia. Thomas Hendel ei ole paikalla, joten Silvi. Oui, merci Thomas pour le, pour le travail. Je ne peux pas ajouter grand-chose par rapport à ce qu'ont dit les, les shadows. Je voulais... No ei minulla ole paljonkaan lisättävää se, mitä varjostelijat jo ovat sanoneet. Muutama kommentti kuitenkin. Ensinnäkin varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että eläkkeiden turvallisuutta on parannettava ja kohtuulliseen hintaan kuitenkin. Tämän lisäksi on oltava riittävän varovainen, kun mietitään, miten asiat meidän täytyy olla pragmaattisia eikä liian ideologisia toisekseen. Tässä on suunnattomat panokset kyseessä, kun puhutaan työn liikkuvuudesta. Ei sitä pidä myöskään unohtaa. Se on yksi elementeistä tällä rahalueella, että ihmiset voivat siirtyä tekemään työtä maasta toiseen. Tämähän on ollut jo johtoajatuksena kauan ja mitä nyt voidaan havainnoida on väestön liikkeet, jotka johtuvat valitettavasti vain äh, traagisista tapahtumista Etelä-Euroopassa, mutta ei ainoastaan. Mutta ei ole vielä riittävästi liikkuvuutta, että silloin olisi kyse ihmisten halusta vain liikkua, eikä pakosta. Nämä periaatteet täytyy pitää mielessä. Kolmas asia. Minä olen osallistunut tähän valvontaviranomaisten työhön. Ei tässä pidä hahmotella vain sellaisia linjauksia, että vahvistamme valvontaa tai valvojan valvova viranomaisen työtä tai laatia sääntöjä, johon, johon kaikki pakotetaan mukaan. Meidän täytyy tässä mietinnössä muistaa se, että kun lähdetään tarkistamaan tätä ensi vuonna, meidän täytyy pystyä vastaamaan tavoitteisiin parempi valvonta – miten näitä äh, eläkerahastoja valvotaan, että voimme suojata palkansaajia. Ei tässä nyt lähteä, lähteä mihinkään juridiseen kikkailuun, ei se ole sääntöjen kannalta mitenkään tarpeellista eikä soveliasta. Meillä on vakuutuksen tarjoajat, jotka tarjoavat joitakin tuotteita ja suunnitelmia. Meillä on yrityksiä, jotka tarjoavat palkkauspolitiikassaan joitakin etuja mutta kiitos kuitenkin jo tehdystä työstä ja parlamentin panos on merkittävä. En tiedä, onko täällä komission edustaja paikalla. Hänen komission täytyisi todellakin kuulla parlamentin ääntä. Tulee sellainen tunne, että ei tässä nyt olla menossa ihan oikeaan suuntaan. Uh, thank you very much. Kiitos. Ria, haluaisit käyttää puheenvuoron? Juu, kyllä puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan tilaisuuden puhua valiokunnassanne. Yhteistyö Ekon valiokunnan ja minun valiokuntani välillä on ollut todella hyvää. Toimivaltahan on tässä jaettua. Mutta havaitsen myös keskustelussa, että täällä te puhutte monista niistä asioista, jotka kuuluvat meille työllisyys- ja sosiaalivaliokuntaan. Mutta kyllä, nyt esittelijänne, valmistelijanne Thomas Mannin kanssa aivan varmasti saan aikaan hyvän lopputuloksen. Puheenjohtaja, pelkäänpä, että tässä nyt on joitain väärinkäsityksiä. Ne haluaisin korjata myös Sofin puheenvuoron liittyen. Ensimmäinen pilari on myös Alankomaissa kaikkein tärkein, siis vanhuuseläkepilari on myös meillä kaikkein tärkein pilari. Ja tätä pyytäisin teitä muistamaan. Se on myös koko Euroopassa tärkein pilari. Ja kyse on nyt siitä, miten tämä ensimmäinen pilari hoidetaan. Ja se, mitä Thomas Mankin tässä on todennut, Eli kun on enemmän ihmisiä, jotka elävät pidempään terveenä, niin tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka eh, tekevät vielä työtä, joutuvat maksamaan eläkemaksut muiden jo eläkkeelle jääneiden eh, suhteen. Ja jos tätä puheenjohtaja ei haluta, niin tämä tarkoittaa sitten eh, vähemmän eläkkeitä. Ja tämä on myös EU 2020 strategian vastaista, koska kaikilla on oltava kunnolliset eläkkeet. Ja siksi me EMPL-valiokunnassa toteamme, että jokaiseen pilariin ja jokaiseen järjestelmään on saatava säästöä, jotta ei eletä tulevien sukupolvien kustannuksella. Ja puheenjohtaja, sitten tämä toinen pilari. Toinen pilari on järjestelmä, jossa työn työnantajat ja työntekijät kantavat yhdessä vastuuta lisätäkseen jotain tähän ensimmäiseen pilariin eli vanhuuseläkkeeseen. Miljoona ihmistä, joihin viitattiin, jotka ovat yksityisyrittäjiä Alankomaissa, eivät kuulu tähän järjestelmään. He kuuluvat sitten kolmanteen pilariin ja siksi on huolehdittava siitä, että myös kolmas pilari on kunnollisella tasolla niin, että nämäkin ihmiset saavat kunnollisen eläkkeen. Sitten puheenjohtaja Define Benefit, Define Contribution kysymys. Mehän näemme, että yhä, useammat, yhä useammin siirrytään eh, Define Contribution järjestelmään siksi, että markkinat ovat niin, eh, he, markkinat heittelehtivät. Tämä ei ole hyvä puheenjohtaja, koska sillä syntyy sellainen riski, eh, joka kaatuu sekä työntekijöiden että työnantajien niskaan. Ja siksipä monissa maissa on omat järjestelmänsä. Britit eh, ovat ihan etusijalla. Meillä on DB- ja DC-järjestelmiä, tällainen sekamalli, joten ehkäpä tätä täytyisi vähän pohtia. Eh, niin ainakin teemme työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnassa. Sitten vielä eläkkeiden siirrettävyydestä arvoisa puheenjohtaja, mihin tässäkin on viitattu tässä keskustelussa. Täytyy huolehtia siis siitä, että kun on työmarkkinoilla joustava, eli siirtyy usein yrityksestä toiseen, että todella säilyttää myös eläkeoikeudet, jotka on ansainnut. Puheenjohtaja, minä olin äh, myös esittelijä, kun käsiteltiin äh, eläkkeiden siirrettävyyttä. Eli se äh, pääoma, jonka on säästänyt yhdessä eläkerahastossa, täytyy voida siirtää ongelmitta toiseen. Mutta tämä ei enää ole tarpeen, koska kun oikeudet on, on saavutettuja oikeuksia, ne on taattu, ja saavutetut oikeudet, eikä tässä kyse ole yksinomaan ulkomaista, kyse on myös saman maan sisällä tapahtuvasta siirtymisestä. Nämä eivät siis ole enää tällaisia nukkuvia oikeuksia, joita ei indeksoitaisi. Tässäkin tarvitaan kunnollinen järjestelmä, eli näiden on siirryttävä henkilön mukana. Sanon tämä myös Thomasille maassa, jonka Thomas tuntee, on tällainen järjestelmä, että ensimmäiset viisi vuotta, jotka työskentelee, maksaa eläkemaksua ensimmäiseen pilariin, niin nämä tulee sitten saada mukaan. Mutta se osa, jonka työn antajan maksanut sinulle, niin se säilyy yrityksessä. Sinä et saa tästä mitään mukaan se siirtyessäsi muualle. Eli viiden vuoden ajan et saa, jos siirryt toiseen yritykseen, viidestä vuodesta yhtään toisen pilarin eläkettä. Tämä ei ole sinulle kertynyt, vaan se on jäänyt yritykseen. Joten me tarvitsisimme sellaisen yksinkertaisen järjestelmän Euroopan tasolla, joka on voimassa niin siirryttäessä jäsenvaltion sisällä kuin jäsenvaltioiden välilläkin järjestelmän, joka huolehtisi siitä, että kun eläkettä alkaa ansaita vaikkapa 23-vuotiaana tai 25-vuotiaana, niin eh, tämä odotus aika laskisi viidestä vuodesta vaikkapa yhteen vuoteen, että vain eh, ensimmäisen vuoden eläke jäisi sitten yritykselle eikä lähtisi mukaan, mutta viisi vuotta on pitkä aika. Ja näin, puheenjohtaja, kun puhutaan ensimmäisestä pilarista, niin asetus määrittelee, että eläke tulee maasta toiseen siirryttäessä mukaan. Sitten järjestelmä, jossa rahat tai eläke ansaitaan eri maissa. Meillä täytyy olla sellainen tietojärjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa, että työntekijä tietää, paljonko hänen eläkkeensä tulee olemaan eläkkeelle jäädessä. Tämä on tällainen äh, järjestelmä, joka täytyy saada aikaan kaikkialla, että paljonko vielä täytyy ansaita. Sitten eläkeikä kysymys. Se on tärkeä, mutta ei kaikkein tärkein. Tärkeintä on se, että me tiedämme, että yksi kolmesta ihmisestä Euroopasta tällä hetkellä on yli 55-vuotias ja huolehdimme siitä, että nämä yli 55-vuotiaat pysyvät työelämässä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Riia. Olen pahoillani siitä, että tässä nyt kiirehdin, mutta kun meillä on todella aikataulu tiukka. Itse olen Solvenssi kakkosen varjoesittelijä. I probably... Skinner ei ole nyt paikalla. Voin äh, ehkä äh, itse sitten kommentoida. Iva varmasti tietää kyllä enemmän kuin minä, mutta silti Lambert totesi, että samat riskit, samat säännöt, sama sääntely, eli Solvensi kakkosta olisi sovellettava. Itse toteaisin, että eh, riskit eivät ole samat ja siksi enemmistö, joka katsoo, että Solvensi kakkosta ei tule soveltaa, on oikeassa. Ja ne, jotka eivät tiedä, että tässä on kyse eri riskeistä, niin se kerron hieman tällaiset eh, Mm, eroavaisuudet, joita on eri vakuutuksemme esimerkiksi henkivakuutukset eivät liity eläkevakuutuksiin ja sitten tässä myöskin on tämä yritysten rooli, joka ei löydy sitten näistä muista vakuutuksista ja sitten sopimuksen voi muuttaa, näin ei voi muiden vakuutusten osalta ja voi myöskin palkkioita yksittäisten henkilöiden ja työnantajan maksujen osalta voi muuttaa, eikä näin voi tehdä myöskään silloin, kun puhutaan muista vakuutussopimuksista ja siksi riskiprofiili on varsin erilainen ja ja näin tarvitaan erilaista tarkastelukantaa. Ja kannattaa myöskin Omnibus 2 puitteissa tehty työ huomioida pitkän aikavälin pakettia henkivakuutusten osalta ei ole vielä ratkaistu Solvency 2 puitteissa, se on syytä muistaa. Ja kannattaa näin ollen tarkastella sitä, mitä tässä yhteydessä tapahtuu. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Tomasille ja mielellään lyhyt puheenvuoro, jos mahdollista, kun tässä on jo vähän aika taulu venähtänyt. Kiitos, kiitos näistä huomioista ja puheenvuoroista. Eli ei solvenssi kakkosta, ilmeisesti se on ihan selvä enemmistön kanta. Selvää on, että turvatekijöitä tarvitaan myöskin. Ähm, Konkurssimenettelyissä on toimittava avoimesti, tiedotusmenettelyiden on oltava avoimia ja selkeitä. On myöskin katsottuna, että hankaluuksia yrityseläkkeisiin liittyy varsinkin siksi, että meillä on EKPn korkopolitiikka ainoastaan olemassa. Ehkä tämä tilanne jossain vaiheessa muuttuu. Ja on myöskin katsottava, että Eh, yrityseläkkeet pitkälti eh, riippuvat myös siitä, mitä arvotuksia eh, luottoluokituslaitokset antavat. Eli kyllä tässä paljon tehtävää on, että luottoluokituksiin voidaan vaikuttaa. Ja tässä ilman muuta sitten on huomioitava tietyt yrityseläkkeet, joiden rahoitus muuten ei ole mahdollinen ja kestävyyttähän haluamme. Haluamme riittävät vakuudet aikaan saada. Eli kiitos puheenvuoroista kaikille. Ja Ulle voi täysin yhtyä siihen, mitä totesit, ja esittämäsi tarkistukset ovat eh, ihan hyviä. Ja tämä nuorisoaspekti, se on ilman muuta tärkeä tekijä. On katsottava, voidaanko se tässä yhteydessä kakkospilarissa huomioida, vaan ehkä se pikemminkin liittyy näihin perusperiaatteisiin. Kuitenkin tärkeää on, että nuoret eivät joudu kärsimään tästä Eli että myöhemmässä vaiheessa nuoret huomaisivat, että heitä oli syrjitty, näin ei saisi olla. Ja Filip, varmasti on oltava liittävän vankkoja. Stressitestithän on monien osalta jo hoidettukin. ja hyvä aspekti kyllä, ja paljon tukea tälle on esitettykin. Ja Silvi, EURP-direktiivin yhteydessä voidaan katsoa, ettei liikaa sääntöjä esitetä, ja minkälainen voisi olla yhteinen sopiva kompromissi. Eli tässä viitattiin valiokuntien yhteisiin näkemyksiin. Ja sitten nämä siirtokysymykset, no ehkä tämä viisi vuotta tai yksi vuotta tai 23 eh, vuotta lähtökohdaksi, en ehkä valmis olisi näitä vielä mukaan ottamaan, mutta kyllä varmasti tässäkin asiassa yhteinen linja löytyy toivottavasti näiden näkemysten pohjalta hyvä kompromissi on mahdollista aikaan saada. Ja tietysti eh, on katsottava Empl-valiokunnan suuntaan, koska yhteisestä hankkeestahan tässä on kyse. Mutta mm, eiköhän tässä onnistuta, kun näin paljon hyvää tahtoa näyttää olevan. Kiitos. Thank you very... Kiitos oikein paljon. Tarkoitus on toimittaa äänestys 18.19. helmikuuta kokouksessa. Vastuuvaliokunta äänestää 21. helmikuuta ja täysistuntoon. Asia saadaan varmaan sitten huhtikuussa. Kiitos kollegat. Siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Öö, tässä Arlene johtaa nyt puhetta lounaaseen asti ja pyytäisin, että avustajat istuvat siellä avustajien paikoilla, eivätkä meppien paikoilla. Kiitoksia. Okay, well, I see I have a, a small... Uh... No niin, tässä on pieni osaava joukko vielä jäljellä käsittelemässä tätä viimeistä kohtaa. Kikoltin eh, mietintö asiasta ja annan tässä saman tien esittelijälle puheenvuoron. Voitte kertoa tästä aiheesta. Itse olen oman ryhmäni varjoesittelijä, tulen käyttämään näin ollen myöskin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thanks a lot. Kiitos. Ja kiitos kollegoille tarkistusehdotuksista. Huomenna varjoistelijakokous pidetään ja toivottavasti mahdollisimman monet varjoistelijoista pääsevät paikalle, jotta voimme yksityiskohtaista keskustelua asiasta käydä. Käyn nyt läpi eri tarkistukset aiheluokittain ja kommentoin näitä hieman myöskin ja teen muutaman ehdotuksen, jos katson eh, minkälaisen kompromissin sopivaksi. Eli lähdetään näistä korvauksista liikkeelle. Tässä perusajatuksena oli eh, huomioida yhteisön eh, komission näkemys kuitenkin SFP huomioiden ja toisaalta oma kantamme muokata sellaiseksi kuin mikä siellä nelosen yhteydessä valittiin. Tarkistus 60 Manilta lähtee liikkeelle SFP-periaatteesta. Ja tämä meille käy. 61 Schmidtiltä myöskin lähti liikkeelle tästä SFP-periaatteesta pitkälti täytäntöönpano ja korvaava tahojen erillään pitäminen meille käy yhtiössä puhuttaessa, mutta kompromississa kuitenkin on huomioitava se, että tämä ei välttämättä käy silloin, kun puhutaan pienistä hallinto- tai uusista yhtiöistä. 62 Valtsilta. No, tässä se on erityisesti laittaa valvonnan piiriin, kun palkkiosta puhutaan. Tämä olisi SFP-periaatteen vastaista ja katsomme, olisiko mahdollista saada aikaan kompromissi Ole Schmidtin 61 eh, eh, tarkistuksen pohjalta. 63 sitten tässä Vals esittää eh, verkkosivuston käyttöä, eli tiedot palkkiomenettelyistä. Hyvä ehdotus mielestämme. Sitten Mannin tarkistus 64 jossa pyritään heikentämään näitä eh, vaihtelevien ja kiinteiden osuuksien suhdetta. Meidän eh, mielestämme nelosneuvotteluiden yhteydessä nykyisellään eh, ollaan tätä asiaa tarkastelemassa ja kannattaa olla riittävän varovainen tässä yhteydessä ja Valtsilta tarkistus 65. Kansalliset viranomaiset esittäisivät nämä palkkiostandardit pääasiallisesti. Pelkäämme, että tämä saattaa syntyä muodostaa tällaisen hieman mielivaltaisen eh, arviointimenettelyn, ja tähän on suhtauduttava varovaisesti. Ja Schmidtin tarkistus 66, jossa halutaan tätä tasoa eh, muuttaa rahoitusryhmälle. Tämä voi olla hieman vaarallinen ehdotus, koska tämä saattaisi ryhtyä johtaa sellaisen tilanteeseen, jossa sisäisesti yrityksessä ei ole oikeanlaista kannustinasettelua. Ja sitten Schmidtiltä 67, Balsa 68 EFD mukautus periaatteessa meille tämä ehdotus käy, mutta USITS-rahastot kuitenkin eh, poikkeavat EFM rahastoista. Nämähän on kohdennettu suurelle yleisölle ja siksi tarvitaan suurempaa kuluttajasuojelun tasoa myöskin. 67 Schmidt esittää korjauksen, joka meille käy. Ja sitten 70. Siinä tarkastetaan tilannetta pienten yritysten osalta, onko kohtuutonta vaatia erillistä vastuuta korvausmenettelyihin liittyen tämä pitää paikkansa meidän mielestämme ja kannattaa sitten kuitenkin mieritellä koko kysymykset huolellisemmin. On mahdollista, että ESMA voisi esimerkiksi suuntaviivojen kautta tämän asian hoitaa. Eli tämä appropriate, mitä se varsinaisesti tarkoittaisi, mutta sinällään voimme hyväksyä sitten ähm, henkilöstöluokat. Pyrimme löytämään sellaisen sanamuodon, joka huomioi päätöksentekijät äh, mahdollisimman äh, laajasti. Ja tässä tarkistukset 10 ja 20 tulevat kuvan mukaan. Meillä on erilaisia ehdotuksia, miten näitä ryhmiä voitaisiin muuttaa. Äh, Sait käyttää tässä employee-käsitettä, mutta teknisesti on tarkasteltava vielä asiaa jottei tällöin tietty eh, toimijaryhmä jää pois, eh, jos heitä ei virallisesti voi määritellä eh, työntekijöiksi, mutta kuitenkin jotka toimivat yrityksessä. Ja sitten Schmidtin esitys, eli on tärkeää, että saadaan nämä oikeat ihmiset tähän mukaan, eikä minkäänlaista sattumavaraisuutta pääse syntymään. Sitten suoritusmaksut. Tähän on useampikin tarkistus esitetty 122 Arlilta, kiitos siitä. Eli että tästä tulisi eh, Jusitsin yhteydessä luopua. Ja tähän on tehty tarkistuksen myöskin Ole Schmidtin ja Mannin toimesta. Ja 121 ja 123 tarkistukset ovat sellaiset, että niistä vielä on keskusteltava. Ole Schmidt esittää lähempää eh, asian tarkastelua ja kannattaa varmasti varjoesittelijöiden kokouksessa asiaan palata. Mitä tulee tarkistukseeni 19 ja kollegatkin sitten esittivät uudelleen käyttöön maan Bakoses, Wolf Klins, 72, 73, 75 ja McCarthy, Bogat Balt ja Sari ja Saija 108, 112, 113 tarkistukset ja Jenseniltä ja Ole Schmidtiltä 110 tarkistus. Kuitenkin peruslähtökohta on, että ei uudelleenkäyttöä. Ehkäpä oma viestini on tullut väärin ymmärretyksi ja näin ollen voi vetää oman tarkistukseni pois ja yhteinen kanta näin sitten tehdä näiden muiden tarkistusten pohjalta. Ja kun tarkastellaan näitä tallennusvelvoitteita ja tässä työnjakoa Tähän kuuluu paljonkin asioita, jotka liittyvät myöskin vastuuasiaan. Ja tässä yhteydessä on tarkistus, joka on saatu Said Kamalilta, tarkistus 76. Hän haluaisi, että segregation-vaatimus poistettaisiin omien äh, rahastojen ja usage-varojen väliltä. En ole ihan varma, mikä tilanne on. Ehkä tämä saattaisi johtaa tällaiseen sääntelyyn kannalta mielivaltaiseen tilanteeseen. Eli että eri markkinat saattavat toimia eri tavoin. Sitten 77 ja 80 Kosesilta ja Baltsilta. Eh, onnittelut ensinnäkin, koska tänään on eh, Elysin sopimuksen 50-vuotispäivä ja nämä lähtökohdat ovat olleet esillä siinäkin. Eli tässä hyvässä hengessä edelleenkin mennään Saksan, Ranskan eh, sopimusten eh, sektorilla. Ja tämä pätee myös tähän seuraavaan tarkistuspariin. Eli näyttää siltä, että yhteistyö edelleenkin toimii. Eli edelleenkin tämä tandem tuntuu toimivan. Ja sitten 77 ja 80 Näissä siis halutaan laajentaa subcustodians määritelmää. Ihan hyvä selvennys, joka käy meille. 78 haluaa, että varat korvataan sanomalla rahoitusvälineet. Ja Lullingilta myöskin on saatu tähän liittyvä tarkistus, eli muut kuin eh, kassavälineet eh, haluamme tarkistaa, mikä nyt sitten laillisesti tarkastellen olisi paras sanamuoto. Tämä vaikuttaa tekniseltä kysymykseltä, mutta haluamme kuitenkin varmistua, varmistaa asian, ettei tästä mitään negatiivista seuraa. Nyt 32, 3 Jean tässä toivo, että voitaisiin todeta, että erottamista tarvitaan silloin, kun eh, kolmannen maan laki ei tätä mahdollista. Katsoisin, että tämä ei enää vastaa sitä, mitä neuvostossa on käsitelty. Eli tämä olisi kuluttajan kannalta huonompi ja huonompi myöskin, kun verrataan tätä siihen, mitä komissio esittää. Näin ollen emme mielellään tähän suuntaan haluaisi mennä. Sitten tarkistuksia 84-90 Baltsilta, Kosesilta, Kamalilta, Jensenilta ja Schmidtiltä ja Thomas Manilta. Hieman eri e, nyansseen kuitenkin. Komission teksti eh, esittää joitain poikkeuksia, jos kolmannen maan lainsäädäntö ei tiettyjä kriteereitä täytä mutta eh, silloin kuitenkaan ei voida tässä kritisyn kysymyksestä eh, neuvotella. Jos tämä jätettäisiin pois, niin se tarkoittaisi sitä, että kuluttajasuoja-asiassa tilanne hankaloituisi varojen takaisin saanti saattaisi muodostua vaikkapa mahdottomaksi. Jossain tapauksessa Epokat Pals ja Jean ovat juuri eh, näihin kohtiin puuttuneet. Ja meidän mielestämme olisi parempi kompromissi tehdä Jensenin ja Ole Schmidtin ehdotusten pohjalta. Näissähän pyritään siihen, että saataisiin aikaan tietyt järjestelyt, joilla suojeltaisiin kuluttajia liian pitkälle menevistä vaatimusten avauksista. Mutta ESMA sitten päättää siitä, mitkä nämä järjestelyt varsinaisesti olisivat. Ja sitten Eligible Assets. Tähän on useampiakin tarkistuksia Kamalilta ja Schmidtiltä esitetty. 92, 94 ja 1, 116, 117. Katsoisimme, että näissä pitkälti ehdotukset ovat ihan ok ja voidaan esittää kompromissi nykyisen neuvoston tekstin pohjalta, jossa MIFI-vaatimus huomioidaan ja myöskin pääomavaatimus ja valvontavaatimus huomioidaan. Ja kannattaa varmaan tällainen lisäys tehdä ja huomioida tässä myöskin keskuspankit, niin kuin Jensen on esittänyt. Ja sitten vaikea kysymys siitä, miten vastuu vapautus asia voidaan hoitaa sellaisessa tapauksessa, jossa kolmannessa maassa on toimintaa. Ja tähän on useitakin tarkistuksia tehty 97-103 Kamalilta, Sari Esaijahilta ja ne Jenseniltä, Oli Schmidtiltä ja Astrid Lullingilta. On myöskin eh, teollisuuden edustajien kanssa tästä asiasta keskusteltu ja näyttäisi pitkästi, pitkälti siltä, että monien kollegojen mielessä tulisi näitä tiukkoja vastuuvaatimuksia komission ehdotuksessa hieman heikentää, mutta katsoisimme, että tämä on hieman vaarallista siksi, että kun kuluttaja usein ostaa, niin hän ei välttämättä tiedä, että joskus eh, kun kolmannessa maassakin on näitä eh, toimia, niin tällöin vastuu, eh, kehys heikkenee ja tämä kaikki saattaisi johtaa myöskin omistajuus suhteessa menetyksiin, eikä edes neuvosto näin pitkälle mene. Ja katsoisimme näin ollen, ettei eh, kulutasoja kysymyksissä parlamentin tulee olla heikompi kuin neuvoston. Ja näinpä kompromissi saattaisi olla sellainen, että lähdettäisiin liikkeelle 97 tarkistuksesta Said Kamalilta, mutta tehtäisiin sitten lisävaatimus, jossa todettaisiin, että hallintoyrityksen tulee kuitenkin vakuuttaa riskien varalta, todeta, että vastuukysymykset huomioidaan silloin, kun toiminta kolmannessa maassa, jos tällä tavalla voidaan näitä suojaa esittää, niin ei ole mitään syytä mielestämme jättää ulkopuolelle tiettyjä sijoituksia tiettyihin maihin, jos on olemassa äh, vaatimus kuitenkin äh, näiden säilytyssuhteiden osalta, mutta riskiä ei tulisi kuitenkaan sälyttää kuluttajan harteille. Ja sitten äh, vielä sanktioista. Komissio esittää vahvempaa harmonisaatioregiimiä. Me emme tässä muuta kuin mukauttaneet parlamentin kannan omaan kantaamme, joka on siis yhteinen kanta eh, CRD 4 ja EMD yhteydessä, jotta saadaan eh, hyvät toimintasuhteet. Ja tässä myöskin McCartneyn esitys on syytä huomioida. Mutta esitetyt tarkistukset, eh, joissa pyritään heikentämään tätä yhteistä kantaa, meitä askarruttavat. Kun sanotaan, että tämä olisi kansallista toiminta-alaa tai tarvittaisiin laajempia toimintavapauksia. 124 Schmidtiltä mm, eh, tarkistuksen alkuosa, jossa sanotaan, että eh, tähän eh, rikosoikeudellisia sanktioita tulisi ottaa mukaan. Tähän voimme yhtyä, mutta sitten jälkimmäinen osa, joka jättää lisätoimintavaraa pelivaraa jäsenmaille, olemme siitä hieman eri linjoilla. Ja tämä pätee myös moniin muihin tarkistuksiin, joissa pyritään avaamaan tai huomioimaan nämä erot jäsenmaiden välillä paremmin. 126 ja 127 ovat sellaista, niitä voimme tukea. Ja tämän lisäksi ehdotus 128 esittää sanktiokattoa tukitasolle, eli 10 prosentin katto käyttöönotto. Tämä on mielestämme hieman vaarallista, koska tällöin yritys voi suojautua laajemmilta sanktioilta. Eli tässä tämän tyyppinen lähestymistapa saattaa aiheuttaa negatiivisia jatkovaikutuksia. 131. Paljastajat katsoisimme, että tätäkin tulisi hieman mukauttaa. Ja kun puhutaan vuosiraporteista, katsomme pitkälti, että korvauskysymykset tulee esittää avoimesti. Ja tältä pohjalta tai tämän asia, jota kannattaa ehkä Tomasin 118 tarkistuksen pohjalta tarkastella, eli että tämä olisi liian suuri taakka. No, emme haluaisi, että kidin eh, tai esitteeseen otettaisiin tätä ilmoitusta, koska se sisältää jo niin paljon tietoa, että eh, esitämme vuosiraporttia ja emme usko, että näin ollen voidaan puhua lisätaakan asettamisesta. Sitten 120 aliinin tarkistus, se menee oikeaan suuntaan. Sitä voidaan kuitenkin vielä keskustella. KID muukset eivät saa olla liian pitkiä koska ne saattavat sitten kärsiä siitä. Ja palomuurien vahvistaminen. Ensinnäkin tässä tallentajan ja USITS tai hallintoyhtiön tilanne. Se, mitä tässä on tehnyt tai tekee, tuntuu ihan hyvältä. Eli voimme eh, Saidin tarkistuksia 109 ja 111 tukea. Eli tässä nämä kommentit tarkistuksiin ja varmasti yksityiskohtaisempaa keskustelua voidaan sitten varjoesittelyiden kokouksessa käydä. Ja mielellään nyt kuulisin kommentteja tarkistuksiin ja kollegoiden tekemiin tarkistuksiin myöskin. Hyvä. Nyt sitten varmasti varjoesittelevät reagoivat ja on mahdollisuus sitten eh, varjostelun kokouksessa uudelleen asiaan palata. Tomas ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos. Ensin onnittelut Sven Kiikoltille Hänen ehdotuksensa on enemmistökelpoinen, mutta meillä EPP-ryhmässä on joitain kriittisiä huomioita. Emme halua niinkään sääntelyä, jota pidämme ylisääntelynä. Sven tuossa juuri selitti, että Jean-Paulin, Burkhard Paltsin ja Sarjessa ja tarkistukset saavat häneltä tukea, Astrid Lullingin eivät niinkään, mutta huomisessa kokouksessa tämä taatusti saadaan käsiteltyä ja hoidettua. Mielestäni meillä on tärkeitä kantoja ajatellen juuri näitä muuttuvia tekijöitä, hallintokustannukset, korvaukset ja niin edelleen. Ja kyllä meidän täytyy katsoa, että kattavasti tulee kieltää mahdollisten syntyvien kulujen kuten, no tällaiset performance fees toki maksetaan ja ne ovat tärkeä elementti, eli jos esimerkiksi rahasto, johtaja saa liiallisia tai hallinnoija saa liiallisia maksuja, niin missä raja menee, mikä on perusteltua? Sven viittasi, että vuosikertomuksessa tämä voitaisiin todeta tai ei. No ehkäpä keskusteluissa huomenna voidaan vielä tätä hioa ja katsoa, että missä julkaisussa nämä tiedot ovat oikealla paikallaan. Tällaisten performance fees kieltäminen oikeastaan tällaiset myönteiset kannust liittimet vesittäisi. Kyllä kyse on kustannuksista, jotka rahaston on hoidettava, koska eh, nämä liittyvät sijoitustoimintaan. Sitten kun ajatellaan tätä eh, toimeksiantajan vastuuta, sijoittajan, niin mistä hän on vastuussa, mitä hänen täytyy maksaa, niin tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Ylisääntelyyn ei saa ryhtyä. EU-aloite ei saa rajoittaa vain yhden tyyppisiä tuotteita, vaan sen tulisi kattaa sitten myös muut vastaavat tuotteet. Sitten kun ajatellaan tätä hallinnon alaa, niin äh, luonnollisesti näiden äh, kustannuksien tulisi olla samat kuin vaihtoehtoisissa investointirahastoissa. Eli minä tässä haluan siis äh, erilaisten rahastojen välille vastaavaa korvausmallia. Mielestäni tämä olisi hyvin olennaista, mutta huomisessa keskustelussa saamme varmasti asioita hoidettua. Itse en pääse paikalle tuossa Jean-Paul onnitteli erisen sopimuksen 50-vuotispäivästä. Saapa nähdä, lähtevätkö lennot huomenna. En tiedä, jos tilanne on lentokentällä vastaava kuin Brysselin kaduilla. Jos lento lentää illalla juhlin lukuisien ystävien kanssa Saksa ja Ranskan välistä ystävyyttä, eli se sopimuksen juhlallisuuksien puitteissa. Nämä kaksi maata ovat olleet merkittävä moottori ja Jean-Paul onnittelut tietenkin myös teille ranskalaisille. Okay. Well, that's positive. Um... Koses siis myöskin aikoo tästä puheenvuoron käyttää. Ja nyt sitten varjoesittelijän puheenvuoro. Haluaisin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä mielestäni ja tuemme näitä esitettyjä tarkistuksia. En nyt mene yksityiskohtiin, eh, mutta näin pääpiirteissään. Omat tarkistukseni pohjautuvat siihen, että tämä on osa Riddle-pakettia, eh, niin kuin Bripsit ja IMD myöskin, ja Kuluttajasuoja on meidän ryhmällemme näin ollen yksi ydinkysymyksistä ja omissa tarkistuksissa tuon esiin sen, ettei uudelleen voi käyttää tallentajan tai sijoittajan varoja kolmannen osapuolen toimesta. Enkä tiedä minkä takia tätä muutettaisiin aikaisempaan verrattuna, koska tilanne tällöin saattaisi heikentyä. Kyseessä on tärkeä sijoittaja suojeleva toimi ja tärkeähän on eh, tuorata nämä tallenteet eikä tulisi voida olla mahdollista käyttää näitä varoja noin vain uudelleen. Ja tämän tulee olla selvää kaikille toimijoille markkinoilla ja siksi lainsäädännössä asia tulee esiin tuoda. Samantyyppisiä tarkistuksia myös MAN eh, esitti myöskin Klintsiltä ja Kosesilta, Jenseniltä ja Schmidtiltä on tähän liittyvät tarkistukset tehty. Ja tietysti on eh, valittava paras kompromissi, jotta saadaan aikaan hyvä ja selkeä lopputeksti. Myöskin esitin tarkistuksen liittyen eh, tietojen esittämisen eh, sijoittajalle on erittäin tärkeää, että saa tarvittavat tiedot ja on tärkeää tietää, eh, mitkä ovat nämä lainausmenettelyt ja erilaiset riskit näihin liittyen. Ja sijoittajan suojaan liittyen olen todennut, että tämä vastaa kaikkia varoja, ei pelkästään osakkeita ja bondeja, vaan kaiken kaikkiaan niitä varoja, joita rahastossa käsitellään. Ja katsoisimme, että tarvitaan myöskin näistä sijoitusmuodoista eh, tarvittavaa tietoa ja rahaston varoista, jotta osaa varautua tarvittaessa riskeihin. Ja tästä säännöksestä olisi hyötyä ja ihan todellista hyötyä, koska tällä tavalla sijoittaja paremmin ymmärtää, eh, mikä tilanne, miten varoja käytetään. Mitä tulee sitten näihin maksuihin. Tästä varmasti keskustelua tullaan käymään varjoesittelyiden kokouksessa vielä, mutta kuten esittelijä totesi, nämä suoritin, suoritusmaksut tulisi kieltää, tästä olen samaa mieltä. Ja niin kuin aikaisemmissa yhteyksissä jo on todettu, eturistiriitatilanteista tulisi pyrkiä pääsemään eroon. Ja hyödyt ja kustannukset tulee tässä huomioida, kuka maksaa, kuka hyötyy. Ainahan tilanne ei ole sellainen, että tarvitaan lisämaksuja. Ja päähuolenaiheeni liittyykin siihen, että kuluttajaa on syytä suojella, ei niinkään teollisuutta, vaikka tietysti teollisuuden edustajat toivovat, että nämä eh, suorituksiin liittyvät maksut olisi syytä säilyttää. Tämä on meille tärkeä seikka, josta varmasti vielä keskustellaan. Voin yhtyä myöskin esittelijän näkemyksen siinä, että ECRn esittämät tarkistukset asset segregation kysymyksessä uusissa yrityksissä eh, on asia, jota emme voi tukea tai myöskään delegoitujen varojen yhteydessä. Tämä nimittäin saattaa aiheuttaa eh, vakavaraisuuskysymykseen liittyvän ongelman. Ja tärkeää on näin ollen mielestämme säilyttää tämä asset segregation. Ja riskit ovat liian suuret muuton ja on hieman outoa, jos tällaista mallia esitetään, ja näin ollen ryhmämme ei näitä tarkistuksia voi tukea. Voimme kyllä katsoa mahdollisia muita tarkistuksia, joissa esitettäisiin jonkinlaisia rajoja soveltamisalalle, mutta tällöinkin perustelut tarvitaan ennen kuin kompromissiin voidaan mennä. Ja on oltava selvillä siitä, että kaikki Usitsin omaisuus todellakin pidetään riittävän hyvässä tallessa. Eli tämän tyyppiset ovat ne ehdotukset, jotka me halusimme esittää, mutta varmasti sitten varjoesittelyiden kanssa asiaan voidaan vielä palata ja katsoa, minkälainen olisi sopivin kompromissi. Ja Wolfgang varmasti sitten Alden osalta käyttää puheenvuoron. Alden varjoesittelijä Anne Jensen, hän ei tänään pääse paikalle. Ulla Schmidt on tehnyt koko joukon tarkistuksia. Hänkään ei ole paikalla, siksipä minua pyydettiin esittämään Anne Jensenin ajatukset tässä. Ja nyt puhunkin englantia, koska hän jätti minulle paperin englannin kielellä. Minäpä tässä vaan luen, mitä hän minulle kirjoitti. Hän haluaa kiinnittää huomiot seuraaviin tarkistuksiin erityisesti – Ensinnäkin tarkistukset, jotka liittyvät äh, näitä, näihin korvaussääntöihin, eli se saako näitä äh, maksuja äh, vaatia. Joka tapauksessa ei saa syntyä mm, eturistiriitaa, koska useinhan voi käydä niin, että henkilöstöä pyydetään myymään joitain tuotteita. Ja joka tapauksessa, jos otetaan liiallisia riskejä, niin tämä on merkittävä ongelma. Tulkki huomauttaa tässä välissä, että puhuja lukee niin nopeasti, että tulkkaaminen on käytännössä mahdotonta. Kyse on luetusta tekstistä. Tässä joka tapauksessa erilaisia riskejä on. Sitten Anne Jensen huomauttaa tarkistukseen 35, liittyen se on Said Kamalin tarkistus, sitten 57, sekin häneltä 58. Hän katsoo, että mielestäni ei tulisi poistaa tätä kohtaa, jossa viitataan näihin äh, äh, tähän yrityksen äh, johtoon ja niin edelleen sekä siihen, että he voivat ottaa erityisiä riskiasemaan vaikuttavia sijoituspäätöksiä. Kun kyse on rahoitusalasta ja tehdään erilaisia päätöksiä palkkioista, sitten tarkistus 61 ja 62, Schmidt ja Paltz. Tässä ehdotetaan yksi kohdan C-alakohtaan muutoksia juuri liittyen hallintoneuvostoon ja johtoryhmään ja heidän palkka- ja palkkiojärjestelmiinsä. Nämä tulisi säilyttää vertailukelpoisina sitten Baltsin 63 tarkistus 14 artiklan liittyen tässä kattavat ja ajantasaiset tiedot palkka- ja palkkiokäytännöistä ilmoitetaan kaikille sidosryhmille verkkosivustolle ja pyydettäessä, mutta tässä ei tule ihan selväksi, että mitä tämä sisältää. Eli jos tällainen velvoite on, se tulisi määritellä selvästi. Sitten 65 tarkistus Burkhard Paltsilta. En ymmärrä, miksi on tarpeen, että viranomaiset määrittelevät palkan ja palkkion kokonaismäärän kiinteiden ja muuttuvien osien asianmukaiset suhteet koska heidän on joka tapauksessa varmistettava, että kiinteät ja muuttuvat palkkioosuudet ovat tasapainossa ja että kyllä tässä tarvittaisiin joustavuutta. Myös se, että että koko palkkio on kiinteä ja että tällaista muuttuvaa osaa ei ole lainkaan. Ja jos ajatellaan viranomaisia, jos he lyövät lukkoon osuuden muuttuvan ja kiinteän osuuden välillä, niin tässä ei jää minkäännäköistä joustavuutta. Sitten vielä vastuukysymyksistä haluaisin tietää, miksi komissio on päättänyt vieläkin tiukemmista säännöistä, kun ajatellaan tätä järjestelmää. Miksi erityisesti delegoidaan nämä rahoitussäännöt kolmannelle osapuolelle, niin kuka sitten on vastuussa? Vastuu on joissain tapauksissa suhteeton. No niin, toivon, että Anne Jensen pääsee huomenna paikalle tähän keskusteluun, jota ehdotettiin tehtiin. Lopuksi vielä pari huomiota. Itsehän olen hyvin vähän tehnyt tarkistuksia, mutta haluan todeta, että mielestäni on tarpeen, että direktiivi yhdessä kohdassa, äh, että tätä käyttödirektiiviä verrataan toiseen. Eli kun puhutaan sellaisista rahoitusvälineistä, niin eh, tässä Usage-tapauksessa tämä ei vielä ole käytössä, mutta pitäisi olla kuitenkin vertailukelpoinen. Kaikkihan puhujat tähän mennessä ovat todenneet, että juuri Usagein kohdalla kyse on sijoittajien suojelemisesta, koska kyse on useimmiten piensijoittajista. Mitä tulee näihin hallinto raha rangaistuksiin. Mielestäni meidän ei tulisi tätä spesifioida tai kvantifioida, vaan todeta, että kyseessä on oltava riittävä korkea rangaistus, että siinä on pelotevaikutusta, koska näin voidaan jättää hiukan pelivaraa eikä lähdetä ylisääntelemään. Tämän puheenvuoron lopuksi vielä tulkin huomio siitä, että näin nopeasti luettuja puheita on mahdotonta tulkata simultaanisti. Seuraavaksi Kamal. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että viime viikolla oli mahdollista kahdenvälisesti keskustella ja saada lisäselvyyttä joihinkin tarkistuksiin. Kolme huomiota tässä vaiheessa. Ensinnäkin palkkiot. Omien tarkistusten myötä pyrin selvittämään sitä, että eh, tässä on riskisuhde myöskin huomioitava ja tästä saattaa syntyä systeeminen riski pankithan toimivat oman toimintansa pohjalta, eli tässä on katsottava, miten huomioidaan sijoittajan intressit. Ja tämä asiahan nousi esiin muutama vuosi sitten, kun tarkasteltiin muita vastaavia esityksiä. Eli tässä tämä vastaavuus ja sopivuus, mitä tulee palkkioiden osalta silloin, kun puhutaan pankkitoimijoista, e, jossa myöskin taseriski saattaa kyseeseen tulla. Sitten FMD ja tässä talletuskysymykset, tämä on tarkasteltukin jo. Ymmärrän kyllä, miksi komissio ei halua tätä talletusvastuuta, mutta oman tarkas tarkistukseni myötä pyrin esiin tuomaan sellaisen tilanteen, jossa rahasto haluaa sijoittaa tiettyyn valtioon, ja jotta ei synny mitään äh, valituksia, vaikka demokraattinen riskivaltio, ettei nyt tässä mitään poliittisia ongelmia syntyy tähän liittyen, niin sitten voidaan katsoa, että näin tehdään ja rahaston hallinnoja haluaakin eh, sijoituksen tehdä ja miten tämä käytännössä toimii. No sitten eh, tässä myöskin tämä vastuukysymys nousee eh, kuvaan mukaan ja syntyy umpikuja tilanne. Ja tässä sanotaan, että valittajan tulee tässä kantariskiritilanteessa, mutta itse voitaisiin ajatella, että tässä olisi jonkinlainen sopimus, vastuuvapaus, eli jos osa vain hyväksyy, niin tällöin jos hal- linoja silti haluaa eh, tämän sijoituksen tehdä, niin tällöin eh, hoidettaisiin eri tavalla vastuunjako. Mutta jonkun ruman ja suuren olisi vastuu kannettava, en nyt eh, sitä ole tarkoittanut. Eli ei ole tarkoitus, että sijoittajien tulee nyt sitten matkustella ympäri maailmaa katsoa, että kenet voi vetää oikeuteen, jos jonkinlaisia ongelmia syntyy. Vain ongelmatilanteissa sitten eh, rahastonhoitajan tulisi kantaa vastuu tästä eh, tilanteen selvittämisestä ei suinkaan ole sijoittajan tehtävä eh, matkustella ympäri maailmaa asian selvittämiseksi. Jos rahastonhoitaja ei voi perustella esittää, niin sitten on katsottava asiaa uudelleen. Ja halusin vielä selventää sitä, että halusin tällaisen operatiivisen erottelun tehdä, en oikeudellista. Ja mm, sitten nämä suoritusmaksut. Katsoisin, että tässä voin yhtyä esitettyihin huolenaiheisiin. Monesti maksetaan hyvin, vaikka suoritukset eivät ole olleet kovin hyviä. Tietysti joissain yhteyksissä silloin, kun tekee hyvää työtä, tulisi voida olla oikeus myöskin jonkinlaisiin bonuksiin hyvän työn lisänä mutta joitain hankaluuksia tähän asiaan vielä liittyy. Eli joko tämä asia otetaan tässä yhteydessä tark- tarkastelun tai sitten asiaan palataan eri yhteyksissä, mutta varmasti varjoesittelyiden kokouksessa asiaa voidaan vielä selventää. En tiedä, voidaanko määritellä jotkut suoritusmaksut ja sitten joitain ei, vai onko syytä nämä asiat tarkastella jossain toisaalla. Eli että ainoastaan hyvin tehdystä työstä voi tarvittaessa maksun saada, ei jos ei ole tehtäviä kunnolla hoitanut. Paljon tietysti riippuu myös siitä, miten suoritus määritellään, missä kontekstissa ja mikä on hyvä, mikä huono. Ja tässä myöskin tämä eturistiriita-asia nousee kuvan mukaan. No niin, Koses tässä on pyytänyt puheenvuoroa kuesta. En näe puheenvuoropyyntöjä, eli Koses, olkaa hyvä. Eli saatte loppupuheenvuoron tässä käyttää vielä hyväksi lopuksi. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tiedän, että meillä ole paljon aikaa. Olen istunut täällä kello yhdeksästä lähtien. Minä haluan korostaa vain yhtä ainutta asiaa tässä esittelijä, joka on tehnyt loistavaa työtä. Kyse on vastuusta kaikissa asiakirjoissa, joita me olemme käsitelleet, kun puhutaan näistä luottoluokituslaitoksista. Ammatti-ihmiset taistelevat sen eteen, että saataisiin mahdollisimman rajattu vastuu. Minulla ei ole mitään ammattilaisten tekemää työtä vastaan, kun he tulevat finanssimaailmasta, mutta tämä on keskeistä, kaikki muu sääntely, ei sillä ole mitään mieltä, ei sillä ole mitään ki- ki- intressiä, jos ei vastuun jakaminen ole selkeä, on kyse, on kyse näistä säilytystoiminnoista, silloin on erittäin selkeä, mitä, mistä tässä on kyse, on kyse siitä, joka takaa näiden osa arvopapereiden ja, ja ei-materiaalisten äh, omaisuuserien turvallisen hallinnoinnin. Meidän täytyy varoa, että me lähde sellaisten ajatusten vietäviksi, että kyllä pitää myöntää vastuuvapautta ja kyllä voimme sopia keskenämme. 25 vuotta jotkut asiat ovat olleet pysähdyksissä ja kierretään äh, kierretään aina tai pyöritään näiden samojen asian ympärillä ilman ratkaisuja. Meidän täytyy antaa vastuu sillä, joka hallinnoi tätä operaatiota. Se, joka hallinnoi tätä, jos sen hän ei ole pakko sitä tehdä, niin hän äh, niin hän säilyttää kokonaisvastuun. Hän sitten äh, näiden ö, äh, muiden toimijoiden kanssa, ö, äh, kun kansallinen laki edellyttää tämän säilytystoiminnasta vastaavan ihmisen vastuualueen, niin silloin se on kyse että hänen on itse tehtävä siitä vastuu. Mikä on vaaratekijä joissakin maissa? Jatkuva huolenaihe. Meillä oli suuri keskustelu tästä IMFssä tästä kysymyksestä vastuusta. Asiat ovat kuitenkin yksinkertaisia. Jos joku haluaa antaa vastuuvapauden, vastuusta. Voidaanhan se järjestää, mutta täytyy olla hyvin tarkka, koska voi koittaa se aika, että silloin kun vastuuvapaus myönnetään, sitä oli riittävän selkeästi tehty, eli asioita selvästi esitetty, kun on kyse vakuutuksista. Esittelijä sanoi, että kyllä siinä voidaan toimia toisinaan. Huomio, huomio. Vakuutuksethan takavat, että riskit voidaan paikantaa, mutta eh, kun on kyse itse asiassa kun on kyse jostakin suurista riskistä ja selitystoiminnoista jossakin maissa, joissa juridinen ö, puitteisto ei ole riittävän varmaa ja selkeää, että, että meillä voi olla asianajaja, asianajaja, jotka ajavat asiaa sillä tavalla, että asiat ovat selkeitä, on riskejä, ei ole riskejä, aina on kuitenkin nyansseja ja vivahteita. Ne pitää hahmottaa. Mielestäni tämä vastuukysymys on sellainen, on sellainen, meidän pitää suhtautua siihen realistisesti. Emme voi antaa vastuuta jollekin, jos hän ei hallitse tapahtumien kulkua, toimintoja. Me voimme olla siinä tilanteessa, että olemme käsitelleet jotain poikkeuksellisia tilanteita, joissa ei ole koskaan annettu riittävän äh, tarkasti elementtejä tutkittaviksi. Ja meidän, äh, me emme saa laittaa tällaisia rajaavia pieniä lauseita, jotka poistavat kaiken tehokkuuden näiltä takuilta. Well, as Mr. I think that... Varsin viisas huomio, ja se varmasti huomioidaan huomisessa kokouksessa. Tulkelta olen saanut viisi minuuttia lisää aikaa. Haluaisitko Sven käyttää vielä tämän loppupuheenvuoron? Tai aina kaksi minuuttia komissiolla sinä saat kolme. Haluatko, että komissio käyttää puheenvuoron? Totta kai. Lunen puheenvuoro olisi mielellään kiva kuulla. Selvä, kaksi minuuttia kello päälle. Four highlights. Kiitos siitä, että kuuntelet me, kuuntelette meitä. Ensinnäkin nämä suoritusmaksut, ne ovat aika kaukana. Tästä heillähän on jo hallinnointimaksu, joka on prosenttiosuus. Ja sehän heijastelee jo tätä suoritusta joten mielestäni meidän täytyy olla hyvin tiukka näiden performance fees äh, suoritusmaksujen suhteen. Sitten äh, halusimme hyvin tiukan äh, periaatteen siitä, että näitä sijoituksia ei saa kierrättää ja meidän mielestämme on erittäin huonoa, jos on sellainen sääntö, että johtaja voi antaa uudelleen käyttöön jonkinlaisen luvan, koska muutenhan sijoittajan varoilla voi tällä tavalla pelata tämä ei ole soveliasta. Sitten maksukyvyttömyys katsomme, että kohtelun täytyy olla samaa, onpa kyse sitten EU-sta tai kolmannesta maasta. Kun katsotaan mahdollista maksukyvyttömyyttä, tätä, niin sijoitusten täytyy olla suojassa ja tämä tietenkin niin EU-ssa kuin muuallakin. Eli haluamme siis yhtäläistä kohtelua, ei mitään huonompaa kohtelua kolmansien maiden suhteen. Sitten äh, kun ajatellaan sopimuksellista vastuuvapautta, niin tässähän olisi vielä tämän vastuun, vastuusta huolehtiminen ennen kuin tällaista vakuutusta voi ottaa. Me olemme tätä vakuutusasiaa tarkastelleet. Emme ole ottaneet sitä nyt tähän mukaan, mutta vaikka vakuutus olisikin, niin ensin pitäisi mennä oikeuteen määrittelemään, kuka on vastuussa. Ja tässä tietenkin tulee myös sitten se kyseeseen, että minkä maan oikeuskäytäntö tässä on voimassa. Kiitos lyhyestä puheenvuorosta ja e, nimenomaan se e, miten monissa tapauksissa e, kuluttaja joutuu sitten kanteita nostamaan näihin sopimuksiin liittyen, se on ongelma. Sitten esittelijä. No ei täällä kuulijoita enää kovin paljon ole jäljellä, mutta suoritusmaksuista sen verran, että lähdettäisiin liikkeelle rahaston hoitajan kyvystä vastata eh, sijoittajan toiveisiin eh, hyvä ajatus, mutta käytännössä hankala valvoa ja olemme toteuttaneet markkinatutkimuksia tässä yhteydessä ja nähtiin, että väärinkäytöksiä on enemmän kuin hyvää toimintaa, eli väärinkäytöksiä on varsin paljon. Ja hyvä, että komissiokin asian esiin nosti. Eli tätä ei tarvita, koska hyvä rahasto eh, saa sitten usitsin enemmän eh, pro rata pohjalta jo asia voidaan hoitaa ja päästään siihen, mitä Said esitti. Eli tämä olisi perusperiaate. Eli selvää on, että hyvä hoitaja ja hänen tulee saada paremmat eh, palkkiot eh, kuin huonon, mutta tämä suoritusmaksu eh, on hankala teknisestikin ja tässä parlamentilla tarvitaan selkeä kanta asiaan. Ja sitten tässä yhteydessä asiasta oltiin sanaa, liittyy tähän uudelleenkäyttöön, kierrätyksen ja tässä yhteydessä vielä vastuuaspektia kannattaa tarkastella. Kiitokset eh, Kosesille, niin kuin aina olen samaa mieltä kanssasi tässäkin asiassa. No. Täytyy olla hyvin varovainen tämän suhteen. To English, the, the problem... Eli eh, ongelmana usein tässä on efmt e teksti on erilainen. Sijoittajat e RFS ovat muita ja luovat usein jotta saadaan aikaan tietty rahastokategoria, eh, joka myös eh, piensijoittajien yhteydessä huomioidaan. Näistähän ei pelkästään ole kyse, kun useissa puhutaan, mutta heidän eh, turvallisuutensa on taattava. Ja FMD-teksti kokonaisuudessaan sellaisenaan ei käy, ja meidän on oltava tässä riittävän varovaisia sillä jos mitään ei voi muuttaa, jos aina viitataan johonkin muuhun tekstiin, joka on jollain suhteessa aikaisempaan, niin tilanne on hankala. Eli voin yhtyä siihen, mitä komissio on esittänyt. Esimerkiksi copy-paste-pohjalta ei voida näitä kysymyksiä hoitaa esimerkiksi vastuukysymyksistä puhuttaessa. Kiitos ja kiitos lisäajasta myöskin tulkeille. Näin saatiin asian käsittely päätökseen. Ja asian tarkastelu sitten huomenna jatkuu, jatkuu varjoesittelyiden kokouksessa. No niin. Ja jatketaan sitten kolmelta äänestyksellä.